Uh, good morning. Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa. Ajattelin, että odottelisin muutaman minuutin ennen kuin aloitamme, jotta ihmisillä on aikaa tulla tänne. Eilinen ähm, illallinen oli erinomainen ja varmasti meitä tänne tipahtelee enemmänkin tässä aamupäivän mittaan. Haluan toivottaa tervetulleeksi Aleksandra Teremstopolosin, joka on puheenjohtajana e, Kreikan parlamentin talousasian valiokunnassa. Annan hänelle piakkoin puheenvuoron. Ja haluan toivottaa tervetulleeksi myös kaikkien kansallisten parlamenttien edustajat tähän parlamenttien väliseen kokoukseen, jonka Euroopan parlamentin talousasian valiokunta on järjestänyt, Ekon valiokunta. Kuten tiedätte, niin viime vuosina olemme tehneet kovasti työtä olemme pyrkineet varmistamaan sen, että kun taloushallintoa uudistetaan, niin var, voimme varmistaa sen, että otamme huomioon myös demokraattisen ö, valvonnan niin, että myös kansalliset parlamentit voivat siihen osallistua. Erityisesti ö, kaksi kertaa vuodessa tehtävien kertomusten ö, suhteen ja myös pank- unionin osalta olemme halunneet varmistaa sen, että myös kansalliset parlamentit voivat osallistua valvontaan. Kun olemme kuulleet teitä viime vuoden aikana, niin sen kuulemisen perusteella olemme jakaneet tämän istunnon kahteen aiheeseen. Ensimmäinen on sellainen, josta te monet olette kiinnostuneita, nimittäin tehokas ALV-järjestelmä EU:ssa, ja toinen liittyy fiskaaliseen konsolidaation ja rakenteelliseen uudistuksiin ja parhaiden käytänteiden vaihtamiseen. Meillä on potentiaalisesti suuri joukko osallistujia, joten sääntö on se, että kukin saa käyttää kaksi minuuttia. Voitte täyttää nämä puheenvuoropyyntökortit ja heti kun olette sellaiset täyttäneet, jos haluatte puhua, niin järjestän tämän keskustelun sitten sen mukaan. Eli kertokaa tähän, tässä kortissa, missä, mistä tulette. Sehän on itsestään selvää, että niitä ette. Ja nyt mennään eteenpäin ensimmäiseen istuntoon, joka koskee Euroopan unionin tehokasta ALV-järjestelmää, yhteiset yhteisen politiikan laatimisperusteet ovat jo nyt muuttuneet ja saattavat muuttua. Monet eurooppalaiset ovat sitä mieltä, että Eurooppa Euroopan tasolta puututaan lähes kaikkiin poliittisiin tasoihin. Esimerkiksi ohjelmamaat ovat sitä mieltä, että kansallisille viranomaisille tuputetaan sääntöjä, mutta toisaalta ymmärretään se, että demokratiavajetta esiintyy, erityisesti kun puhutaan EUn päätöksenteosta. Se johtuu hallitusten välisistä sopimuksista, joita tehdään neljäsenen sisällä ja myös komission suosituksista. Ja on aika vaikeaa päättää päättää, kuka kantaa vastuun poliittisista tavoitteista ja kuka niitä asettaa. Nyt haluan esitellä puhujat. Ensinnäkin Philip Marini, joka on Ranskan senaatin raha-asiain puheenjohtaja. Sitten Thomas Jensen Tanskan parlamentista ja Janos Veres joka on Unkarin parlamentin jäsen. Kukin heistä käyttää puheenvuoron viiden minuutin ajaksi, käyttävät oman puheenvuoronsa ja sen jälkeen keskustelemme kysymyksiä ja vastauksia siis. Thank you so much, Mrs. Uh, Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. On entistä tärkeämpää, että me kiinnitämme huomiota siihen, miten voidaan parantaa ALV-järjestelmää Euroopassa, hyvät kollegat. Ja verotulot ALVstä yleisesti ottaen ovat jäsenvaltioissa erittäin keskeinen osa budjettiin varoja. Ranskan osalta ALV on lähes 50 prosenttia verotuloista ja arvioiden mukaan lähes 140 miljardia euroa vuonna 2014. Näin ollen meidän pitää parantaa petoksen torjuntaa. Se on olennainen kysymys ja erityisesti se koskee karusellipetoksia. Muutama viikko sitten, kun katsottiin tämän vuoden tilannetta, Ranskan parlamentti hyväksyi säädöksen, jotta verohallinto pystyy tekemään valvontaa, pistokokeita, ja se pystyy tarkistamaan yritysten liiketoimintaa, jotta saataisiin aikaan parannuksia järjestelmään, mutta erityisesti haluaisin puhua siitä, että ALV-alalla yhä enemmän on nettimyyntiä, verkkokauppaan. Ja meidän pitää harjoittaa valvontaa. Ja viime kuukausina kaksi kollegaani senaattoria ovat käyneet tulli virastoissa Charles de Gaulle lentokentällä Pariisissa. Ja kollegani tekivät tiedonannon valiokunnassa, josta sitten tuli mietintö. Ja se on saatavana internetissä ja siinä on erityisesti havaittu, että tullipalveluiden toiminta on kyllä tehokasta, mitä tulee väärännysten torjuntaan, kiellettyjen tuotteiden kauppaan, suojelut lajit, aseet ja niin edelleen. Mutta mitä tulee verokysymyksiin, niin tilanne on sellainen, että sitä voisi huomattavasti parantaa. Valvonta on rajallista, koska on erityisiä sääntöjä, joita sovelletaan pikarahtiin ja postikuljetuksiin. Pikakuljetukset saapuvat, saapuvat neljä tuntia ennen lento, lentoja ja niiden tiedot ovat paljon epäselviä kuin perinteisen rahdin osalta. Ja sitten postikuljetusten osalta selvitykset ovat minimaalisia, ja niitä on itse asiassa mahdoton tarkistaa, koska tätä menetelmää ei vielä ole siirretty tietokoneaikaan. Verotustaso ei ole nyt oikealla tasolla ja voidaan havaita, Huassin lentokentällä vuoden aikana tehtiin oikaisuja puolen miljoonan euron arvosta ja pikalähetysten osalta vain 750 000 euroa. Ja näitä oikaisuja ei ole ollenkaan tehty postilähetysten osalta. No, näistä havainnoista voidaan todeta, että meillä on merkittävää ALV-vuotoa Ranskassa, mutta varmastikin myös monissa muissakin EUn jäsenvaltioissa. Meillä on järjestelmä, joka pohjautuu pelkästään ilmoituksiin. Ja sitten meillä pitää olla enemmän joustavuutta tietojen vaihdossa. Tällä tavalla voidaan paloitella lähetyksiä, jotka liittyvät vaikka verkkokauppaan – ja on selvää, että tämän tyyppinen kauppa huomattavasti helpottaa petoksen tekemistä. Ja hallinto on voimaton, kun internet-sivusto, joka järjestää kauppaa, toimii ulkomailla. Me emme voi ryhtyä mihinkään oikaisutoimiin, emmekä myöskään harjoittaa tiedotusvelvollisuutta. Tämä on koko EUta koskeva ongelma, joka koskee myöskin muita aloja, erityisesti liittyen digitaaliseen talouteen. Eli tämä nyt on talousasioiden valiokunnan ehdotus, eli meidän pitäisi transaktiohetkellä määritellä ALV-taso, eikä sillä hetkellä, kun se saapuu tulliin. Olisi helpompaa, että pankit nettiverkkosivustot, joilla suoritetaan maksuja, niillä pitäisi olla mahdollisuus kerätä näitä veroja. Ja sitten mitä tulee muihin ehdotuksiimme, niin ehdottaisin puheenjohtaja, että voin lähettää teille tämän asiakirjan. Lopuksi haluaisin muistuttaa toisesta tärkeästä kysymyksestä, joka liittyy arvonlisäveroon. Ja se liittyy direktiiviin vuodelta 2000 8, meidän täytyy määritellä ALVn taso, jota sovelletaan sähköisiin kauppapalveluihin. Ja kuten tiedätte, merkittävä uudistus, jossa tulevaisuudessa sovelletaan kuluttajavaltion ALV-tasoa. Sen olisi pitänyt astua voimaan 2010, mutta luksemburilaiset kollegat onnistuivat joutuivat lykkäämään tätä vuoteen 2015, ja sen jälkeenkin on vielä siirtymävaihe, josta ne etua ja joka kestää vuoteen 2019. Eli halusin muistuttaa, että meidän täytyy nyt mahdollisimman nopeasti toteuttaa kompromissia vuodelta 2008, ja suurissa kuluttajamaissa Britannia, Saksa, Ranska, Espanja, Italia vuosittain jos nyt puhutaan näistä eri tasoista ALVn osalta, niin kyse on miljardeista euroista, jotka jäävät saamatta. Puheenjohtaja, tässä oli minun puheenvuoroni. Halusin muistuttaa vain, että valiokuntamme joulukuussa teki varauksia direktiiviehdotukseen, jossa kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi tehdä standardisoitu ALV-ilmoitus, mutta se on sitten toinen asia. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Tiedän, että tämä on aika hankala käsitellä viidessä minuutissa näinkin mutkikasta ähm, aihetta. Jo viime mandaatilla keskustelimme tästä asiasta. Nyt pyytäisin Tanskan parlamentin edustaja Thomas Jenseniä käyttämään puheenvuoron. Ja, yeah, mange tak for... Niin, äh, kiitos äh, kutsusta tulla tänne kertomaan, millä tavalla me keräämme ALVtä. Tanskassa julkisia kuluja rahoitetaan hyvin pitkälti ALVlle ja se on noin 20 prosenttia valtion kaikista tuloista. Tanskassa meillä on ihan vain lyhykäisesti kuvaillakseni, kuinka järjestelmä toimii. Meillä on hyvin yksinkertainen järjestelmä. Meillä on vain kaksi ALV-verokantaa nimittäin 25 prosenttia ja 0 prosenttia. Ja tämä 25 prosenttia otetaan kaikista tavaroista ja palveluista. On muutamia asioita, jotka jäävät ALVn ulkopuolelle, kuten esimerkiksi lehdet, asuntojen vuokrat ja rahoituspalvelut. Kuka sitten Tanskassa maksaa alvia? No, kaikki yksityiset ammatinharjoittajat, jotka myyvät joko tuotteita tai palveluita. Heidän on rekisteröidyttävä ja sen jälkeen maksettava tai asetettava kaikkiin heidän palveluihin ja tavaroihin 25 prosentin ALV. Ja yritysten on ALV rekisteröitävä itsensä, mikäli heidän myyntinsä ylittää 6500 euroa 12 kuukauden aikana. Ja sitten heidän on tehtävä ALV-tilitys ja he voivat myös itse vetää kaik- vähentää alvit kaikista omista ö, tuotteistansa. Ja äh, meillä hän on hyvin äh, korkea ALV-paine äh, kotitalouksille. Ja esimerkiksi vuonna 2010 se oli kotitalouksilla noin 2,7 prosenttia, kun koko ALV-tulot vuonna 2010 olivat 13,5 miljardia. EUn komissio on arvioinut Tanskan ALV-taakkaa ja on arvioitu, että se on Tanskassa noin korkea, se on 10 prosenttia, mikä nyt ei välttämättä ole sen enempää kuin monissa muissakaan EU-maissa. ALV-alue on hyvä esimerkki siitä, millä tavalla tanskalaiset ja tanskalaiset yritykset maksavat veroja ja maksuja yhteiskunnalle. Ja ihmiset tekevät tämän oikeastaan sen suuremmitta, äh, sen enemmän valittamatta tai protestoimatta. Sen vuoksi, että he saavat äh, paljon palveluita tätä kautta. Mutta on toki sitten niitä, jotka tekevät ALV-petoksia tai jotka valittavat. Vaikkakin meidän ALV-järjestelmämme on kohtuullisen yksinkertainen, niin kuitenkin äh, tapahtuu myös virheitä ja erehdyksiä. Tanskassa me toteutamme joka toisen toinen vuosi niin kutsutun compliance-tutkimuksen, jossa määritellään tanskalaisten itse eh, tekemien ilmoitusten perusteella se, mikä vero, eh, mistä maksetaan veroa ja mitä ongelmia on ja mitä, eh, miten ongelmat ratkaistaan. Ja varsinkin yhden miehen yrityksillä, jolla ei ole lainkaan työntekijöitä, heillä on ollut ongelmia maksaa ALV-verot oikealla tavalla. Yritykset joilla ei ole työntekijöitä, niin heillä tämä ALV on 13 prosenttia ja ne, missä on 1-12 työntekijää, se on 3 prosenttia. Ja sitten yritykset, joissa on enemmän kuin 12, niin se on 0,6 prosenttia. Ja tässä compliance-tutkimuksesta on erittäin tärkeää katsoa, millä tavalla näitä virheitä tehdään, jotta voitaisiin kerätä ne rahat, jotka kuuluvat valtion kassaan. Suurin osa näistä virheistä, joita tehdään, johtuu siitä, että ensinnäkin ilmoitetaan liian vähän ALVtä viranomaisille suhteessa kirjanpitoon. Sen lisäksi on puutteellista dokumentointia ja sitten on se, että ei ilmoiteta ylipäätään myydystä ALVstä. Se, mikä minusta komission tutkimuksessa on jäänyt vähemmälle, on se syy, mikä, mikä on se syy näihin ongelmiin monissa jäsenvaltioissa – Tanskassa meillä on ollut ALV-järjestelmä jo 1960-luvulta lähtien, eikä Tanskassa ole oikeastaan tehty mitään uudistuksia. Me olemme onnistuneet sopeuttamaan tätä vanhaa järjestelmää aina silloin, kun olemme nähneet, että yrityksillä on ongelmia. Ja sitten olemme hieman sopeuttaneet tätä lainsäädäntöä niin, että yritykset voivat toimia helpommin. Mutta me yritämme koko ajan kuitenkin tavallaan viilata näitä meidän järjestelmiämme niin, että yritykset voisivat maksaa oikealla tavalla ja hyvin ALVtä. Ja millä tavalla me voisimme tukea näitä yrityksiä niiden virheiden ratkaisemisessa. Tämä compliance-tutkimus rakentuu noin kolmeen tuhanteen valittuun yritykseen ja näiden kolmen tuhannen yrityksen ALV- ja veroilmoitukset käydään hyvin tarkasti lävitse ja mikäli sitten on jotakin, mikä ei ole oikein, niin yritykset saavat tukea, jotta ne voisivat ratkaista nämä ongelmansa. Ja samanaikaisesti viranomaiset myös rekisteröivät, minkä kaltaisia virheitä on tehty, jotta me voisimme sitten jatkossa varmistaa sen, että yritykset joka vuosi maksaisivat oikealla tavalla veronsa. Komission raportissa ei anneta kunnollista selitystä siitä, miksi Tanskassa esimerkiksi näitä petoksia on kohtuullisen vähän. Mm, yksi suuri syy siihen, että ihmiset haluavat vapaaehtoisesti maksaa näitä alveja, johtuu siitä, että yritykset äh, hyvin pitkälti on rekisteröity yritysrekisterin Tanskassa. Ja meillä on myös digitalisoitu hyvin pitkälti yritysten erilaiset transaktiot. Ja yksi mahdollinen äh, selitys on myös se, että me noudatamme äh, IMFn ohjeita ja äh, että meillä on 0 ja 25 prosentin ALV-kanta. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että me työskentelemme Tanskassa tiukasti sen parissa, että ihmiset maksaisivat oikealla tavalla ALVnsä. Ja me pyrimme myös taistelemaan sellaisia ilmiöitä vastaan, jotka ovat johtaneet äh, ALV-petoksiin. Ja Tanskassa me suhtaudumme hyvin positiivisesti äh, siihen, mitä EU-tasolla on tapahtunut sen vuoksi, että maiden välillä on myös tehtävä yhteistyötä, jotta voisimme taistella ALV-petoksia vastaan. Sen vuoksi olemme hyvin äh, määrätietoisesti noudattaneet komission ohjeita. Tässä nyt muutama huomio Tanskan ALV-järjestelmästä. Uh, thank you very much. I, I'm being a little Kiitoksia. Olen tässä ollut aika antelias aikarajojen suhteen. Nyt tällä hetkellä minulla, minä olen vasta vastaanottanut yhden kortin, joten olen ollut vähän avokätisempi. Nyt annan puheenvuoron Unkarin parlamentin puhemiehelle Janos Veresille. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja siitä, että sain puheenvuoron. Vuonna 2012 joulukuussa komissio, kun se julkaisi tiedonantonsa ALVn tulevaisuudesta, se puhui täydell- kokonaan uudelleen laaditusta ALV-järjestelmästä, kertoi tämän uudistuksen pääkohdista ja päävaatimuksista. Ensinnäkin haluaisin kommentoida ALV tai puhumme tässä yhtenäisestä alveilmoitusjärjestelmästä. Ja jos katsotaan, mitä Ecofinissä marraskuussa 2013 ehdotettiin ja sanottiin, niin tätä uudistusta vastaan oltiin aika epäileväisiä, kun puhuttiin yksinkertaistamisesta. Koska jos nyt katsotaan ALV-maksujen tai tilitysten takarajoja ja ALV-ilmoituksia, niin saattaa käydä niin, että tässä on, tällä on kielteiset vaikutukset kassavirtaan. Ja toinen asia, eh, joka on tärkeä, jos halutaan tehokkaampi alvejärjestelmä, niin jos puhutaan siitä, että sovellettaisiin alhaisempia eh, alvekantoja ja yhtenäisiä sääntöjä, niin olisihan se hyvä ajatus. Ja haluaisin viitata siihen, mitä senaattori Marin sanoi tästä aiheesta. Monet jäsenvaltiot väittävät, että ne soveltavat alhaisempia ALV-kantoja. Viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana tämä ilmiö on ollut totta monissa jäsenvaltioissa, ja jos muutosta tähän ei tule, jos ei todella tule merkittävää muutosta jäsenvaltioiden asenteisiin, niin se tulee kyllä haittamaan yhtenäisempää järjestelmää. Jos me haluamme vankemman ALV-järjestelmän, niin meidän täytyy tehdä jotain petosten torjumiseksi. Meidän täytyy niin ikään hallinnoida ALV-järjestelmää tehokkaammalla tavalla. Ja tässä yhteydessä haluaisin sanoa seuraavan asian. Jos katsotaan kokonais-ALV-tuloja, tulo, tulojen määrää ja haluamme niitä äh, nostaa, ja jos äh, tarkastelemme esimerkiksi palvelualoja, niin voimme huomata, että 12 prosenttia mahdollisista äh, tuloista eivät päädy koskaan valtion kirstuihin. Ja voidaan myös todeta, että kun me Unkarissa liityimme Euroopan unioniin vuonna 2004, niin me menetimme 10 prosenttia ALV-tuloistamme. Ja itse asiassa muutkin uudet jäsenvaltiot valtiot menettivät ALV-tuloja. Voimme vain todeta, että syy tähän on se, että poistettiin tullitarkastukset. Sillä on ollut merkittävä rooli tässä asiassa. Sen jälkeen, kun me liitymme Euroopan unioniin, niin yhä enemmän ja enemmän karusellipetosta on tapahtunut. Jos ajatellaan automaattista tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä, niin sitä täytyy kyllä parantaa. Samoin parhaita käytänteitä pitää parantaa. Tämä on erittäin tärkeää koska viime vuosien kokemukset ovat osoittaneet, että veroviranomaisilla tulisi olla suora pääsy verotietoihin. Jos ajatellaan sitä tosiasiaa, että kussakin jäsenvaltiossa meillä on kyllä olemassa asiaan kuuluvat parametrit, niin on selvää, että meillä pitäisi olla nopeampi pääsy kaikkiin verotietoihin, jotta voimme vahvistaa yhteistyötämme. Tässä kohtaa meidän täytyisi tarkastella tiettyjä tuotteita, jotka ovat erityisen alttiita petoksille. Ja mielestäni olemmekin ottaneet askeleen oikeaan suuntaan, kun olemme omaksumassa uutta lähestymistapaa, mutta vielä on parannukselle sijaa. Koska jos yhtäkkiä huomaamme, että tietyssä jäsenvaltiossa petosten määrä lisääntyy, niin meillä täytyisi olla jokin mekanismi, jolla voimme nopeasti puuttua asiaan miten voimme torjua petoksia, jos meidän täytyy hyllyttää tietyt hyvät aloitteet, joita olemme esimerkiksi Unkarissa tehneet viime aikoina. Olisi hyvä, jos muutkin jäsenvaltiot katsoisivat esimerkiksi meidän käytänteitämme. On nimittäin useita sellaisia tuotteita, joita myydään suurissa erissä, esimerkiksi lihatuotteet, vihannekset, metalliromu ja niin edespäin. Ne ovat sellaisia, jotka ovat alttiita petoksille. Juuri tällaisten tuotteiden osalta petoksia on ollut paljon ja petokset laajenevat muihinkin tuotteisiin. me Unkarissa olemme ottaneet tiettyjä käytänteitä tai meillä on ollut tiettyjä aloitteita, joiden avulla olemme kyenneet estämään äm, petoksia juuri. Esimerkiksi metalliromun äh, kaupan, äh, kaup- kauppa on tällainen ala. Jos tietyt tuotteet, äh, tietyille tuotteille sovellettaisiin alhaisempaa verokantaa, sillä saattaisi olla myönteinen kehitys. Meidän täytyy myös tarkastella sitä, millä tavalla petoksia tehdään. Joskus tiettyyn tuotteeseen liittyvät asiakirjat ovat vain siirtyneet jäsenvaltiosta toiseen sen sijaan, että itse tuote fyysisesti olisi siirtynyt jäsenvaltiosta toiseen. Eli meidän pitääkin valvoa tilannetta. Meidän täytyy valvoa esimerkiksi suuria kuljetus kuorma-autoja, autoja, rekkoja. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että tarkastelemme asiakirjoja, vaan täytyy myös pitää huoli siitä, että näissä kuljetuskonteissa todella on se tavara, mitä siellä pitää olla. On selvää, että ALV-tilanteissa nämä tuotteet siirtyvät yhden verojärjestelmän puitteista toiseen, eli liikkeitä täytyy valvoa. Kiitoksia kovasti. Edelleenkin vasta yksi tällainen vaaleanpunainen kortti on tullut tänne. Eli jos haluatte käyttää puheenvuoron, niin tehkää toki niin. Mutta nyt antaisin puheenvuoron Theodor Stojanille, joka on yksi tämän valiokunnan varapuheenjohtajista. Thank you, Mrs. Bowles. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin vain muistuttaa, että tämänhetkinen ALV-järjestelmä, kun se otettiin EU-ssa käyttöön, sitä kutsuttiin väliaikaiseksi järjestelmäksi. Ja se nyt on ollut väliaikainen jo aika monta vuotta. Toivottavasti jossain vaiheessa voimme sitten siirtyä eteenpäin. Mutta tämä nyt tuskin tulee toteutumaan tulevina vuosina. Ja siksi me juuri hyväksyimme Euroopan parlamentissa ja neuvostossa hyvin voimakkaan välineen, jolla voidaan torjua ALVn kiertoa, eikä pelkästään ALVn kiertoa, vaan myös petoksia. Kyse on ohjelmasta Fiskalis 2014-2020. Fiskalis-ohjelmassa on kaksi pääosiota. Ensinnäkin luodaan ja parannetaan tietojärjestelmää, joka keskittyy viestintään ministeriöiden, valtiovarainministeriöiden välillä kaikissa jäsenvaltioissa. Ja toinen osio fiskalisohjelmaa. Mielestäni sitä ei käytetä riittävästi, eli kokemusten ja tietojen vaihto – henkilöstön, korkean tason henkilöstön välillä valtionvarainministeriöissä jäsenvaltioissa. Tällä tavalla voidaan edistää parhaita käytänteitä sen suhteen, miten voidaan torjua veronkiertoa, veronpetoksia ja niin edelleen. Mielestäni kansallisten parlamenttien tulisi keskittyä tähän ohjelmaan, koska tämä ohjelma voi olla hyvin tehokas, jos haluamme pysäyttää nämä ikävät ilmiöt, joita esiintyy jäsenvaltioissamme. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Haluan olla tiu- halusin olla tiukka tiukkana puheaikojen suhteen, koska luulin, että tänne vyöryi kortteja. No, nyt minulla on täällä toinenkin kortti. Ja sen jälkeen palaan panelisteihin. Tämä toinen kortti on Puolan alahuoneen edustajan esittämä Darius Resaci, joka on julkista rahoitusta käsittelevän valiokunnan puheenjohtaja. Hän on ennen ollut myös tässä parlamentissa. Yes, the floor is yours. Dziękuję pani przewodnicząca. E, system e, podatku VAT stał się obszarem... Kiitos e, puheenjohtaja. ALV-järjestelmää käytetään usein väärin petoksellisella tavalla ja voin vain painottaa sitä, mitä täällä aikaisemmat puhujat ovat sanoneet, että Puolassa petos, petoksia tehdään 10-15 prosenttia koko verotuotosta budjetin verotuotosta, eli 4-7 prosenttia koko budjettituloista. Tämä merkitsee valtavaa aukkoa julkiseen rahoitukseen, mutta se myös vääristää kilpailua sen vuoksi, että sehän merkitsee sitä, että tietyt yritykset saavat etulyöntiaseman vain sen vuoksi, että he tekevät petoksia. Meillä on tämä karuselijärjestelmä, tehdään äh, tällaisia fiktionaalisia äh, maksuja, jotka sitten perutaan. Ja monet yritykset tekevät vain yhden maksun ja sitten he katoavat ja he ovat perustaneet yrityksensä unionin ulkopuolelle. Sitten on massatuotantoa, metallituotteita, polttoainetta. Siellä petokset ovat hyvin yleisiä. On hyvin hankalaa kitkeä tämän kaltaista tämänkaltaisia petoksia pois. Ja uskon kuitenkin, että olisi muutamia keinoja puuttua tähän äh, rikollisuuteen. Käänteinen ALV on asia, mitä olemme käyttäneet äh, Puolassa metallituotteiden kaupassa. Ja sen myötä petosten määrä on vähentynyt huomattavasti. Sen lisäksi meidän täytyy huolehtia hyvästä kommunikoinnista, niin että tiedetään, mitä maksuja on tehty. Kun tekee laskun, sitä täytyy ilmoittaa verotoimistoon. Ja koko tämä verkosto, verovirastojen verkosto saisi tämän saman ilmoituksen. Tätä kautta voitaisiin taistella petoksia vastaan. Sen lisäksi täytyy katsoa, millä tavalla yritykset toimivat. Meillä on hyviä esimerkkejä esimerkiksi Tsekin tasavallasta. En tiedä, onko täällä paikalla Tsekin tasavallan edustajia. Ehkäpä he voisivat kertoa heidän kokemuksiansa. Se voisi olla meille kaikille hyödyksi. Uh, Kiitoksia kovasti. Marini, haluatteko te käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa? Merci beaucoup, madame. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kun nyt luin näitä tarkistustuloksia Ranskasta, mitä tulee verkkokauppaan, niin itse asiassa osoitin sanani Euroopan komissiolle. Minusta vaikuttaa, että jotta voisimme edetä valvontakysymyksissä ja vähentää tätä vuotoa, mitä tulee ALV-tuloihin, niin on keskeisen tärkeää, että me tarkastelemme yhteisöoikeutta. Ja nämä ovat kaksi tärkeintä ehdotusta, jotka olemme laatineet. Ensinnäkin meillä pitäisi olla automaattinen tietojenvaihtojärjestelmä tullin ja verkkokauppatoimijoiden välillä, postipalveluiden välillä, maksupalveluiden tuottajien välillä internetissä ja niin edelleen. Ja toisessa ehdotuksessa ehdotetaan, että ALV maksettaisiin sillä hetkellä, kun transaktio tehdään, eikä siinä vaiheessa, kun se saapuu tulliin. Koska maksun välittäjät ovat vastuussa tämän veron keräämisestä. Korostan tätä, koska tietenkään valtio ei pysty noudattamaan tällaisia sääntöjä, mikäli ne eivät noudata yhteisön säännöstöä tällä hetkellä. Eli olisin kovasti toivonut puheenjohtaja, että näistä ajatuksista voitaisiin keskustella ja korostaa tämän alan taloudellista merkitystä. Etämyynti Ranskassa on asia, jota yli kaksi kolmesta ranskalaisesta on harrastanut. Sähköisen kaupan tilastot osoittavat, että 45 miljardia myydään hyödykkeitä ja 25 miljardia. Eli jos me emme pysty nyt mukauttamaan menettelyitämme ja lainsäädäntöämme, niin silloin voimme tietysti tehdä kaikkemme, mutta teknisellä tasolla edistys heikentää verotuloja ja budjettitulot jäsenvaltioissa ja EU:ssa jäävät pienemmiksi. I understand. Um, so we have, have... No niin. Edustaja Beneshi haluaa käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Kiitoksia. Hyvää huomenta kaikille. Toivottavasti voin puhua tsekin kieltä. Haluaisin vain lyhyesti vastata puolalaiselle kollegalleni, joka esitti meille kysymyksen. Pyysi meitä kommentoimaan. Niin, minä olen Eurooppa-asioiden valiokunnan puheenjohtaja – meidän parlamentissamme. Minä en välttämättä ole suoranaisesti vastuussa veropolitiikoista, mutta voin puolalaiselle kollegalle vakuuttaa, että uusi, Tsekin uusi hallitus, jota siis ollaan tällä hetkellä luomassa, ja joka toivottavasti nopeastikin saa hyväksynnän parlamentilta, on erittäin määrätietoisesti torjumassa veropetoksia, erityisesti alkoholiveroon liittyviä sellaisia. Tsekissä olemme jo jäljit, olemme saaneet aika paljonkin ö, aikaan veropetosten torjunnassa. Puhun nyt nimenomaan kulutusverosta. Eli me kyllä käsittelemme tätä asiaa. Tämä asia on pöydällä jatkuvasti. Voin olla väärässä, mutta tota, ehkä te juuri halusitte tästä kuulla. Kiitoksia kovasti. Niin, meillä on myös kysymyksiä komissiolle, joten ehkäpä komissiokin voisi valmistautua käyttämään puheenvuoron. Annan nyt kuitenkin vielä puheenvuoron Janos Veresille, jolla lienee vielä kommentteja. Köszönöm a Kiitos puheenjohtaja. Yhtäältä haluaisin sanoa olevani samaa mieltä senaattorin tekemästä ehdotuksesta. Meidän ei tulisi katsoa vain online-myyntiä ja kauppaa, vaan meidän pitäisi katsoa yleisemmin myös äh, viranomaisten ja jäsenvaltioiden välistä online-tiedonvaihtoa. Ja jäsenvaltioiden täytyisi voida päästä käsiksi siihen tietoon, mitä muissa jäsenvaltioissa on ALVstä. Minusta on aika selvää, kun katsotaan tietokonejärjestelmiä jäsenvaltioissa, ne sisältävät huomattavasti enemmän tietoa kuin mitä tällä hetkellä vaihdetaan jäsenvaltioiden kesken. Joten olen samaa mieltä myös siitä, mitä puolalainen kollega sanoi, koska hänen, heidän kokemuksensa ovat samat kuin Unkarissa. Ja on hyvin tärkeää, että me tarkistelisimme yhdessä näitä kokemuksia tästä käänteisestä maksujärjestelmästä, alvijärjestelmästä, me voisimme tehdä jonkinnäköisen puolalais-unkarilaisen tutkimuksen ja tarkastella tiettyjen tuotteiden käänteistä ALV-järjestelmää ja sitten katsoa, minkä näköiset tulokset siitä on, vaikkapa nyt sitten esimerkiksi metallituotteille. Sitten katsoisimme, mitä tapahtuu Puolassa ja mitä tapahtuu Unkarissa ja sitten voisimme sen pohjalta nähdä, miten se vaikuttaa petoksiin, koska saattahan olla, että tämä petosaalto siirtyy sitten muihin tuotteisiin. Joten äh, tästä voisi tehdä tällaisen yleisen äh, käytänteen. Me voisimme laajentaa tätä muualle ja tarkastella markkinoiden toimijoita myös muualla. Meidän täytyy sitten tarkastella myös sitä, miten markkinoille päästään, jos puhutaan yksityisyrittäjistä tai suuremmista yrittäjistä. Tämä voitaisiin varmasti tehdä nimenomaan eri jäsenvaltioiden kokemusten pohjalta ja sitten luoda EU-tason lainsäädäntöä. Kuten aiemmin jo sanoin, niin viime parlamenttikaudella laadin mietinnön, jossa pohdittiin moniakin vaihtoehtoja, koska aika monissa jäsenvaltioissa on käänteinen ALVn perintämekanismi, kun puhutaan tällaisista haavoittavista tai arkaluontoisista tuotteista. Mutta pohdin myös sitä, että kun puhutaan karusellipetoksista, niin nyt kun meillä on näin monia tietokoneistettuja järjestelmiä ja tietojenvaihtotarvetta, niin ehkä voisimme päästä tästä rajat ylittävästä ALV-poikkeuksesta niin, että meillä olisi jonkinlainen selvitysyksikkö. Eli kun rahaa, siirt, rahaa siirtyy, niin ö, täytyy pitää kirjaa siitä, miten raha siirtyy maasta toiseen. Ö, ei ole niin, etteikö meillä olisi teknologia tällaisen porsaan reijan täyttämiseksi. Tietysti tässä sitten päästään Ranskan kollegan esittämään ongelmaan, ö, nimittäin rahti, rahtiin liittyvän ongelmaan. Jos haluamme Mm, lisätä tullitarkastuksia, niin se saattaa olla liiankin, se saattaa olla liiankin ärhäkkää, jolloin tullaan sitten tavaroiden vapaan liikkuvuuden kysymykseen. Sehän on yksi perusvapauksista. Mutta meidän täytyy kuitenkin pitää huoli siitä, että riittävästi veroja pystytään keräämään. Varoitin komissiota siitä, että aion vielä palata, kääntyä teidän puoleen. Ehkä voitte kertoa omia kantojamme näihin ongelmiin. Seuraava keskusteluhan ei ala, ala ennen kuin kello 10.15, joten jos joku vielä haluaa käyttää puheenvuoron, niin lähettäkääpä kortti tai heiluttakaa. Komissio. Merci, madame euh, la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja muutama vastaus näihin kysymyksiin. Ja nyt kun puhutaan digitaalisesta taloudesta, digitaalinen talous koostuu kahdesta osiosta. Senaattori Marini tästä jo puhui, eli että internetistä voi tilata hyödykkeitä ja sitten ne toimitetaan. Ja meillä on etäkaupassa ongelmia yhteisön sisällä. Sitähän jäsenvaltiossa ei valvota käytännössä. Ja sitten on hyödykkeitä, jotka tulevat kolmansista maista. Ja silloin tullilla on vastuu tarkistaa nämä hyödykkeet. Ja tullinhan tietysti on vaikea tarkistaa pieniä lähetyksiä teknisesti, koska niitähän on miljoonia päivittäin – me tiedämme kyllä, millaisia ongelmia on, ja tästä syystä komissio on käynnistänyt tutkimuksen jo pari kuukautta sitten, ja odottelemme tuloksia tämän vuoden puolivälissä, ja katsomme, mitä voimme sitten tehdä lainsäädännön osalta. Olemme myöskin havainneet, että on huomattavia petoksia. Yritykset menevät toimimaan kolmansiin maihin ja lähettävät sitten vähäarvoisia paketteja. Siinä on tietysti raja-arvo 10 tai 20 euroa, esimerkiksi DVD tai CD, jotka saapuvat EU-hun ilman ALVtä. Ja se on ihan laillista, koska siinä on tietty rahamäärällinen raja. Mutta nyt täytyy katsoa, pitäisikö tästä raharajasta päästä eroon. Ja millä tavalla, jos tämä raja poistetaan, miten sitä voidaan valvoa näitä paketteja? No, komissio on valmis tarkastelemaan ranskalaisia ehdotuksia, vaikkakin se, että peritään ALV, heti alkuvaiheessa lähtöpaikassa, mutta silloin pitäisi olla yhteistyötä kolmansien maiden tai välikäsien kanssa. Ja siihen liittyy tiettyjä hankaluuksia. Sitten digitaalisen talouden toinen osa ovat digitaaliset palvelut. Kun vaikka lataa netistä ohjelmia sähköisessä muodossa, sitten televiestintää tai sähköisiä palveluita tai tai lähetystoimintaa, niin meillä on ensi vuoden tammikuun alusta säädöksiä, eli että kuluttajan kotipaikassa peritään vero. 2008 otettiin käyttöön väliaikainen seitsemän vuoden kausi, ja sen aikana otetaan käyttöön sitten tietokonejärjestelmiä, ja kuten myöskin senaattori Marini totesi, no Luxemburghan haluaa suojella omia verotulojaan, ja täytyy muistaa, että digitaalisessa taloudessa – Luxemburgin osalta kyse on noin miljardista eurosta verotuloja, eli se ei ole mikään pikkusumma. No, me otamme käyttöön yhden lukun järjestelmän, eli nyt ensimmäistä kertaa ALV-historiassa jäsenvaltio kerää ALVn toisen valtion puolesta, eli se valtio, jossa myyjä toimii, perii ALVn siltä jäsenvaltiolta, jossa loppukuluttaja asuu. Mutta nyt tähän liittyy kysymys sitten kolmansista maista. Tällä hetkellä meillä on yhden lukun järjestelmä kolmansille maille, mutta se on vapaaehtoinen. Ja olemme huomanneet, että aika harvat yritykset ovat sinne rekisteröityneet, joten meillä on huomattavaa veron kiertoa kolmansien maiden taholta tai myyjien osalta, jotka toimivat kolmansissa maissa ja toimittavat sitten sähköisiä palveluita maksamatta yhteisölle arvonlisäveroa. Ja me olemme laatimassa nyt neuvotteluvaltuuksia, joka esitellään neuvostolle. Ja toivottavasti voimme aloittaa neuvottelut kolmansien maiden kanssa, erityisesti suurimpien kumppanien kanssa. Tässä siis digitaalisesta taloudesta. Sitten toinen kysymys liittyy petoskysymyksissä yhteistyöhön. Jäsenvaltioissa on oikeudellisia välineitä, jotta voidaan torjua petoksia, mutta ei, ei voi kuvitella kuitenkaan, että yksi valtio voisi torjua tehokkaasti petoksia, vaan meillä pitää olla jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Meillä on oikeudellisia välineitä. No, Ongelma on se, että jäsenvaltioissa ei välttämättä ole halukkuutta tehdä yhteistyötä. Meillä on rakenne Eurofisk, jonka kautta voidaan nopeammin vaihtaa tietoja jäsenvaltioiden välillä, mutta se ei toimi kyllä toivotulla tavalla. Eli tästä syystä meidän täytyy vahvistaa yhteistyötä. Meillä on vastuuta ja komissio antaa näitä välineitä jäsenvaltioiden käyttöön, mutta jäsenvaltioiden tulee sitten niitä hyödyntää. Sitten tämä Sitten käänteinen ALV. Tämä liittyy näihin vapautuksiin EUn sisällä, joihin liittyy sisäistä verotusta. Ja näissä on paljon petosmahdollisuuksia. Komissio on laatinut tiedonannon tästä aiheesta ja Euroopan parlamentti on antanut meille tukea. Ja meidän täytyy tarkistaa nyt tätä EUn sisäisten transaktioiden verotusta. Ja tämä käänteinen ALV saattaa olla tehokas joissain tapauksissa, mutta se ei ole mikään yleislääke. Koska tämä käänteinen ALV-velvollisuus sisältää muita ongelmia, eli ALV pitäisi periä sitten kulutusvaltiossa. Eli tässä on taas lisäongelma vero viranomaisille ALVn perimisen osalta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on sales tax, myyntivero, ja petoksen määrä on 30-40 prosenttia. Eli ei se ole yhtään sen tehokkaampi kuin ALV Euroopassa. Eli meidän täytyy nyt miettiä tätä lopullista ALV-järjestelmää, ja tässä vaiheessa teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden ja asiantuntijoiden kanssa. 40 asiantuntijaa antaa neuvoa komissiolle, ja me olemme tarkastelemassa kolmea mahdollista ratkaisua, mutta ALV-järjestelmä yhteisössä, joka hyväksyt hyväksyttiin vuonna 1979. Eli meidän täytyy ottaa huomioon nyt taloudellinen toiminta ja se tapa, miten liikemaailma toimii. Ja meidän täytyy sitten integroida kaikki osat mukaan sähköiseen talouteen. Me olemme jäljessä verrattuna kolmansiin maihin ja tässäkin on suuri ongelma – Meillä on ALV-järjestelmä, joka hyväksyttiin vuonna 1967 kuudessa jäsenvaltiossa. Ja nyt jos sitä uudistetaan 50 vuotta myöhemmin, niin 28 jäsenvaltion pitää siitä sopia keskeään. Tässä on nyt ongelma. Ja me teemme sitten ehdotuksia neuvostolle. No tietysti on vaikea saada yksimielisesti sopimus aikaan. Sitten tämä standardi ilmoitus yhdenmuotoinen ilmoitus. Emme ole samaa mieltä kuin Ranskan senaatti, joka puhui toisiaisuusperiaatteesta. No, neuvoston oikeudellinen yksikkö on antanut myönteisen lausunnon ja sanonut, että tämä ei liity toisiaisuusperiaatteeseen. Ja sitten no, syy-seuraussuhde. Mitä monimutkaisempia nämä ilmoitukset ovat, niin sitä enemmän on petoksia tai sitten virheitä, Tämä monimutkaisuus ALV-järjestelmässä johtaa myöskin petoksiin. Ja Tanskan parlamentin edustaja Jensen puhui siitä, kuinka yksinkertainen Tanskan järjestelmä on. Siellä on vain yksi ALV-taso, 25 prosenttia, ja lehtien osalta 0 prosenttia. Ja siellä on yksinkertaisuutta, ja meidän täytyy nyt miettiä tätä jäsenvaltioiden kanssa. No en nyt puhu tämän pidempään. Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Thank you very much. Well, the panel... Kiitoksia. No, paneeli alkaa tällä nyt hermostua, eli seuraavaksi Aleksandri Remotsopoulos, koska teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos äh, puheenjohtaja. Hyvät äh, naiset herrat, äh, ALV on yksi suurimpia Euroopan unionin tulolähteitä, mutta jokaisessa jäsenvaltiossa on erilaiset säännöt ja tästä syystä ALVn kerääminen on hyvin hankala, mutta tärkeä tehtävä. On paljon monimutkaisia ja hankalia sääntöjä ja maksut siirrot ovat hyvin kalliita. Euroopassa kriisin vaikutus vaikutukset ovat olleet valtavat ja sen vuoksi oli välttämätöntä nostaa ALVtä, joka johti transaktioiden vähenemiseen, joka taas on johtanut siihen, että verokuormitus on siirtynyt enemmän epäsuoriin, kuten esimerkiksi alviin. Kreikka päätti siksi, että kerätään näitä epäsuoria veroja joka johti hintojen, loppuhintojen nousuun ja sitä kautta sitten taas kulutus väheni. Meillä on Kreikassa mennyt hukkaan 10 miljardia euroa ja Euroopan unionissa tämä on 200 miljardia euroa vuodessa. Eli siis verotuspolitiikan muut vaikuttaminen epäsuoriin veroihin niin Kreikassa kuin muuallakin Euroopan unionissa johtaa siihen, että se kuormittaa yrityksiä ja se johtaa myös siihen, että jäsenvaltioiden on vaikea kerätä näitä veroja. Tästä syystä sääntöjä on muutettava. Me tarvitsemme eri järjestelmien harmonisointia. Me tarvitsemme myös selkeitä sääntöjä joita olisi helppo noudattaa jäsenvaltiossa. Ja tämä johtaisi siihen, että tilanne olisi yksinkertaisempi ja olisi paljon helpompaa sopeuttaa ALV-lainsäädäntöä. Me voisimme poistaa tiettyjä veroja, se voisi olla hyvinkin järkevää. Meidän tulisi miettiä tätä perusteellisesti ja analysoida tätä koska nämä kriteerit olisi yksinkertaista ottaa jäsenvaltioissa käyttöön. Kreikka on tehnyt ehdotuksen tällaisesta standardisoidusta ALVstä Kreikassa, joka voisi helpottaa tilannetta ja esimerkiksi hallinnollista taakkaa. Tämä johtaa vaikuttaisi esimerkiksi siihen, että vuosittain ei tarvitsisi kaikkien tehdä ALV-ilmoitusta. Tämähän koskee jo Kreikassa monia myyjät, jotka maksavat ALVtä Tässä voitaisiin ottaa käyttöön myös tämä käänteinen ALV. Kreikassa me olemme myös päässeet eteenpäin ALV-koodeksin yksinkertaistamisessa. Nyt on esimerkiksi ALV-ilmoitukset tehdään digitaalisesti. Ja me haluamme, että kaikki verotoimistot yhdistetään keskenään digitaalisesti. Olen kuullut Eurofaceista ja Euroopan komissiosta Eurofiskistä kuulin komissiolta, mutta Kreikka tekee Eurofiskin yhteydessä yhteistyötä. Se on hieman hankalaa, mutta me olemme tietoisia siitä, että on välttämätöntä, että nykyistä ALV-järjestelmää muutetaan. Meillä tämä otettiin käyttöön vuonna 1979. Tätä on yksinkertaistettava ja tehost. Me tarvitsemme harmonisoituja säätöjä kaikissa valtioissa, ja tavoitus, tavoite on nimenomaan taistella petoksia vastaan. Tällä hetkellä meillä on ennen kaikkea ongelmia näiden ilmoitusten suhteen. Ja sen vuoksi petosten vastainen taistelu ei ole yksinkertaista. Hyvin tärkeää on myös verojen oikeudenmukaisuus. Kiitos. Okay, I've got another card in here. Näin vielä yhdenkin, yhden toisenkin kortin. Edustaja Swear. En tiedä, missä hän istuu. Yeah, okay, right. Floor is yours. <laughs> Äh, aitäh ja tere hommikust ka minu poolt. Äh, Hyvää huomenta minunkin puolestani. Haluaisin kertoa teille Viron ALV-järjestelmästä. Sehän on sellainen, että poikko, poikkeuksien lukumäärä on aika rajallinen. Se on aika samankaltainen, kuin, samankaltainen Tanskan järjestelmän kanssa. ALV-aukko meilläkin on, ja meidän täytyy siihen puuttua. Halusin esittää kysymyksen. Meillä on vihreässä kirjassa erilaisia malleja siitä, kuinka ALV-tuloja voitaisiin kerätä paremmin, ja yhdessä mallissa viitataan siihen tosiseikkaan, että tulisi välittää enemmän oikea-aikaista tietoa tietokantaan. Haluan esittää tämän kysymyksen sen vuoksi, että Viron hallitus kaavailee sellaista mallia, jossa jos ALV-maksu on suurempi kuin 1000 euroa, tieto pitää välittää välittömästi viranomaisille. Missä määrin, tai missä, missä pisteessä komissio on nyt omissa tutkimuksissaan, jotka liittyvät vihreään kirjaan? Eli missä määrin olette tutkineet näiden mallien tehokkuutta ja tehoavuutta? Haluaisin tietää, mitä on saavutettu. Se, siinä, mm, että jäsenvaltioiden pitäisi päästä käsiksi muiden jäsenvaltioiden tietokantojen tietoihin. Kysyn tätä, koska meidän hallituksemme yrittää tällä hetkellä ää, kehitellä tällä, tämän kaltaista mallia, joten haluaisin tietää, missä pisteessä komissio on nyt omissa tutkimuksissaan liittyen odotettuun tehokkuuteen, joka tästä on tulossa. Kiitoksia. Vielä pari kysyi puheenvuoroa. En tiedä, ehdimmekö kuulla vastauksen tähän, mutta meitä kaikki tietysti kiinnostaa tietojen vaihto ja oikea-aikainen, tosiaikainen kommunikaatio. Veres, haluatteko te käyttää puheenvuoron vielä aiheesta, josta te olette kiinnostunut? Köszönöm a szót. Én két apró megjegyzést tennék. Az első a bizottság észrevételére. Niin, muutama asia. Ensinnäkin komission kommentit. Te puhuitte periaatteellisista ongelmista liittyen tähän kääntäiseen ALV-järjestelmään. Ymmärrän, mutta emme kuitenkaan voi nohettaa sitä ajatusta, että käänteinen ALV-järjestelmä on käytännön sopiva väline, jolla on voitu lopettaa petoksia, joten tässä nyt on aikamoinen ristiriita periaatteen ja käytännön välillä. Toinen asia, Haluaisin vastata siihen kommenttiin, mikä täällä tehtiin, kun me puhuimme tuotteiden vapaasta liikkuvuudesta Euroopassa. Tiettyjen tuotteiden kohdalla seuraisimme tiettyjen tuotteiden liikkeitä. No jos katsotaan jossain tietyssä maassa ALV-tuloja, jos nähdään – että tuloista jopa 10 prosenttia menee petoksiin. Emme me tässä nyt puhu tullista tai mistään rajoituksista va- tuotteiden vapaalle liikkuvuudelle vaan, me, liikkuvuudelle, vaan me puhumme näiden tuotteiden seurattavuudesta niin, että me tiedämme, miss, mitä tapahtuu, missä mennään, niin että me voisimme vähentää tätä ilmiötä, joka vaikuttaa EU-hun. Uh, and, uh... Kiitoksia kovasti. Sitten Marini. La présidente, je voulais puheenjohtaja. Erityisesti halusin kiittää komission edustajaa näistä selvityksistä, jotka olivat konkreettisia ja täsmällisiä. Aihe, jota nyt aamulla käsitellään, on mielestäni todellakin tyypillinen esimerkki asiasta, josta kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä keskustelu on hyödyllistä ja joskus aivan välttämätöntä. Kyse on yhteisön lainsäädännöstä, mutta kansallinen soveltaminen on vielä tärkeämpää ja meillä on monia asioita, joita pitää vielä tarkastella ja oikaista ja tarkastella. Eli meidän jollain tavalla pitäisi varmistaa se, että tämän aamuisen keskustelun jälkeen ylläpidetään tätä keskusteluyhteyttä ALV-kysymyksistä, petosten torjunnasta, siitä, miten voidaan parantaa lainsäädäntöä ja millä, miten voidaan tehostaa valvontaa. Meidän pitäisi yhdistää Euroopan parlamenttiin ja kansallisten parlamenttien asiasta vastaavat valiokunnat, koska tämän tyyppisten keskusteluiden pohjalta voimme todellakin tehdä työtä parlamenttien välillä ilman, että siitä koituisi ongelmia toimivaltuuksien suhteen EUn, jäsenvaltioiden, kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Tietysti olisi hyvä keskustella pitempäänkin kysymyksistä, jotka liittyvät näihin ilmoituksiin. Ymmärrän kyllä, että tavoitteena on yksinkertaistaa järjestelmää, mutta aikaisemmin esimerkiksi Ranskassa on 26 tietopistettä, nyt niitä on viisi. Ja erityisesti mielestäni meidän pitää avata mahdollisuuksia torjua petoksia. Ja no, kyse on nyt vielä kokeiluvaiheesta, joten olen täysin valmis kuulemma muunlaisia kannanottoja, jos teillä on järkeviä perusteita. Mutta puheenjohtaja tanskalaiselle kollegalle haluaisin sanoa, että 0 ja 25 prosentin järjestelmä on mielestäni erittäin hyvä. Se on vankka järjestelmä ja julkisen rahoituksen kannalta se on hyvä järjestelmä. Ja toisin, mitä monet ajattelevat esimerkiksi omassa maassani, niin kyse ei ole epäreilusta järjestelmästä. Tämän järjestelmän avulla on pystytty varmistamaan joustavampi talouselämä, enemmän varoja on pystytty varaamaan julkiselle politiikalle. Ja on aina hienoa kuulla tanskalaisista kokemuksista. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia kovasti. Nyt aika loppuukin. Keskustelu oli kovin hedelmällinen. Jos komissio on valmis antamaan vastauksiaan kirjallisesti, erityisesti rajat ylittävään tietoon liittyen, niin voimme kirjalliset vastaukset sitten välittää jäsenille. Ja mitä tulee yhteistyöhön jatkossa, niin tämä on sellainen asia, jota seuraavalla parlamenttikaudella on varmasti syytä pohtia. Kuten tiedätte, niin meillä on ollut enemmän kuin tarpeeksi lainsäädäntöä tällä mandaatilla, mutta olisi hyvä katsoa vielä eteenpäinkin. Meillähän on joskus perustettu tai asetettu työryhmiä käsittelemään tiettyjä aiheita, eikä ole ollenkaan mahdotonta ajatella, että asetettaisiin myös verotyöryhmä ja vaikka videokonferenssin kautta keskusteltaisiin asiasta kansallisten parlamenttien kanssa. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka erityisesti siinä vaiheessa, kun ollaan varhaisessa käsittelyvaiheessa ja halutaan äh, käydä keskustelua, niin äh, juuri tällaista äh, käytäntöä olisi hyvä edistää. Niin, no, minä ainakin aion ehdottaa tällaista. Ehkä jäsen, eh, ehkä uusi valiokunta aikanaan sitten sihteeristön avittamana voi näin tehdä. Nyt menemme seuraavaan ist- myötätuntoamme, joka koskee fiskaalikonsolidaatiota ja rakenneuudistuksia, parhaiden käytänteiden vaihtoa. Ja kuten tiedätte, 14 tuota vuotuisessa kasvututkimuksessa on yksilöity erilaisia kasvuystävällisiä fiskaalikonsolidaatio malleja ja sitä, kuinka julkista hallintoa voitaisiin parantaa. Jäsenvaltioita pyydetään osallistumaan näihin rakennemuutoksiin niin, että seuraavan ohjauskauden syklissä saadaan aikaan parannusta. On tärkeää ymmärtää, että kun uusi ohjauskauden sykli alkaa, niin lisää rakennemuutoksia voidaan varmasti tehdä voidaan pohtia, kuinka Euroopan unioni voi kaiken kaikkiaan antaa paremmin porkkanaa kannusteita jäsenvaltioille fiskaalisen konsolidaation saralla. Ja on myös pohdittava, minkälaista metodologiaa meillä on olemassa, jotta voidaan yksilöidä sellaista julkista varankäyttöä, joka on tehotonta. Sehän olisi fiskaalikonsolidaation ensimmäinen kohde ja olisi myös hyvä tarkastella jäsenvaltioiden hyviä käytänteitä nyt puhujat varmasti muuttuvat. Onko, ovatko täällä kaikki? Pidetäänpäs parin kolmen minuutin tauko niin, että saamme järjestäydyttyä tänne puhujan korokkeelle. Ja pyytäisin teitä, jotka haluatte käyttää puheenvuoron, lähettämään puheenvuoropyyntönne tämän vaalean punaisen tai valkoisen kortin, joten voin sitten antaa teille puheenvuoron. Eli järjestäydytäänpä nyt uudestaan, pari-kolme minuuttia siihen menee ja sitten jatketaan keskustelua. Okay, so now let's get on with our... No niin, ruvetaanpa vaihtamaan parhaita käytänteitä. Kahvia on ulkopuolella, jos haluatte. Toivotan äh, puhujat tervetulleeksi ensinnäkin Kor Naivenhausen, varmasti äänsin väärin. Hän edustaa Hollannin mm, kansanedustuslaitosta ja sitten meillä on Vicente Martinez Pujalte. Hän edustaa Espanjan kongressia. He kertovat meille omia näkemyksiään asioista, joten olkaa hyvä. Kora. Thank you very much, uh, dear chair. Uh, after five years... Kiitos uh, puheenjohtaja. Viiden vuoden negatiivisen tai rajallisen kasvun jälkeen Euroopan unionin uh, vauhti on kääntymässä. Tilastokeskukset osoittavat eh, elpymisen merkkejä unionille kokonaisuudessaan. Tämä elpymis, tätä elpymistä on ravittava. Jäsenvaltioiden täytyy sitoutua siihen, että he vahvistavat talouksiaan ja talousarvioitaan. Jäsenvaltioilla on kaikilla omat eh, luonteenpiirteensä ja omat erityiset haasteensa. Euroopan talouden elpyminen tarvitsee sen vuoksi räätälöityjä ratkaisuja jäsenvaltioissa. Ei ole mitään tällaista yksi koko sopii kaikille lähestymistapaa. Ja maat ovat kokeneet finanssikriisin seuraamukset ja esimerkiksi Alankomaissa työllisyys on normaalia korkeampi ja sen lisäksi väestö on ikääntymässä, joka voi aiheuttaa pitkän aikavälin ongelmia, mikäli ei ryhdytä mihinkään uudistuksiin muun muassa terveydenhuollossa. Alankomaiden täytyy myös, Alankomaissa myös esimerkiksi asunnot ovat hyvin kalliita ja sen lisäksi meidän valtionvelkamme lisääntyy ja korot kasvavat. Me tarvitsemme uudistuksia, jotta me voimme huolehtia julkisista hyvistä palveluistamme. Uudistuksia, uudistukset vaikuttavat äh, vakavasti kansalaisten elämään. Sen vuoksi meidän poliitikkojen täytyy selittää kansalaisille, miksi nämä tiukatkin uudistukset ovat heidän intresseissään. Suurin haaste on ylläpitää kansalaisten tukea näille tarvittaville uudistuksille. Kerron teille nyt Alankomaiden kahdesta parhaasta käytännöstä, eli hajauttamisesta ja sitten laaja-alaisesta sopimisesta. Alankomaissa on juuri tehty sopimuksia useista asioista hallituksen, parlamentin, kansalaisyhteiskunnan, työnantajien ja työntekijöiden kesken. Tässä on kysymys eh, meidän sosiaalipalveluiden, eläkkeiden, asumisen ja terveydenhuollon uudistuksista. Me olemme pyrkineet löytämään oikeanlaisen tasapainon niin, että saamme tarvittavaa tukea tälle uudistukselle, uudistuksen vauhdille sekä talouden vakaudelle. Toisekseen meillä on siellä, missä mahdollista, me olemme valinneet eh, toteuttaa nämä eh, uudistukset mahdollisimman äh, alhaisella tasolla, eli siis lähellä niitä ihmisiä, joita tämä koskee. Esimerkiksi meidän uusi järjestelmämme äh, on, äh, liittyen terveydenhuoltoon on hajautettu alas kunnallistasalla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun on kysymys lapsista, niin asuminen, turvallisuus, urheilu, koulutus, kaikki nämä asiat otetaan paremmin huomioon. Kunnat saavat myös vastuuta siitä, että toteutetaan myös pitkän aikavälin hoitopolitiikka sen vuoksi, että he kykenevät paremmin arvioimaan, missä tietynlaista hoitoa tarvitaan. Puheenjohtaja, vielä muutama huomio EUn roolista, jolla pyritään stimuloimaan näitä uudistuksia. EUn sisämarkkinat ovat unionin keskiössä ja se on myös hyvin tärkeää Alankomaille. Monet meidän työpaikoistamme riippuvat tästä. Hyvät ajat Euroopalle merkitsevät hyviä aikoja myös Alankomaille. Toisaalta Euroopan taloudellinen kriisi tuntuu suoraan Alankomaissa. Sen vuoksi enemmistö Alankomaiden parlamentissa pitää taloudellisia uudistuksia välttämättömänä. Mutta edustajahuone on kuitenkin sitä mieltä, että uudistusten toimeenpanon täytyy olla kansallinen toimivaltuus. Yksittäisissä jäsenvaltioissa maiden täytyy itse voida tehdä omat valintansa politiikan välineistä omien intressiensä mukaan. Ja äh, edellisen, edellisessä huippukokouksessa äh, keskusteltiin hyvin, sitä ennen keskusteltiin Alankomaissa hyvin tiukasti näistä äh, talouden politiikan koordinoinnista. Puhuttiin esimerkiksi solidaarisuusmekanismista ja tässä kontekstissa Alankomaiden edustajahuone vetosi hallitukseen, että se hylkäisi nämä laillisesti sitovat välineet poliittisiin ja taloudellisiin uudistuksiin. Ja mitä tulee tähän solidaarisuusmekanismiin, meistä niiden ei pitäisi johtaa siihen, että jäsenvaltiossa sovittuisi mutta sopimuksista joudutaan puuttumaan. Niillä ei pitäisi olla myöskään vaikutusta monivuotiseen rahoituskehykseen ja niiden pitäisi myös kunnioittaa jäsenvaltioiden budjettineutraalisuutta. Me odotamme mielenkiinnolla puheenjohtajavaltion näkemyksiä seuraavassa huippukokouksessa tästä asiasta. Kiitoksia huomiostanne. Odotan keskustelua mielenkiinnolla. Um, Kiitoksia kovasti. Nyt Vicente Puyente äh, Espanjan kongressista. Muchas gracias. Kiitoksia. Haluaisin kiittää tästä tilaisuudesta puhua tässä konferenssissa. Ja haluaisin nyt puhua Espanjan menestyksekkäistä kokemuksista viimeisen kahden vuoden aikana. Mielestäni on tärkeää koordinoida ja harmonisoida talouspolitiikkaa eri jäsenvaltioissa, jotta saamme aikaan taloudellista kohesiota, joka mahdollistaa euron vakauden. Kriisis on tuonut esille sen, että euro ei ole peruuttamaton ja että sen ylläpito riittyy kunkin maan talouden tasapainoon. EUn talouspolitiikassa on tärkeää, että meillä on enemmän poliittista koordinointia kussakin jäsenvaltiossa, jotta talouskehityksestä tulee kestävämpää ja yhdenmukaista. Yhden maan toimet vaikuttavat kokonaisuuteen. Ja tässä mielessä talouden ohjausjärjestelmä komitea on erityisen tärkeä. Sen jälkeen, kun euroalueen kriisi alkoi, sekä jäsenvaltioissa että muissa maissa, jäsenvaltioissa on ryhdytty toimiin ja on tehty sopimuksia, jotta voidaan vahvistaa talous- ja rahaliittoa ja ennaltaehkäistä samantyyppinen kriisi tulevaisuudessa. Kuitenkin meidän täytyy lisätä talouspolitiikan koordinointia meillä pitää olla rahoitusjärjestelmän yhteistä valvontaa ja meillä pitää olla samanlaisia vaatimuksia rahoituslaitoksille ja yrityksille kaikissa jäsenvaltioissa. 13. marraskuuta 2013 Euroopan komissio esitteli vuotuisen kasvuselvityksen, ja sehän virallisesti käynnistää Euroopan talouden ohjausjakson 2014. viisi painopistealuetta ovat mielestäni täysin oikeita. Espanjassa kriisi, joka alkoi vuonna 2007, johti siihen, että julkisia menoja leikattiin huomattavasti, eikä myöskään tehty tarvittavia uudistuksia. Ja tämä johti tilanteeseen, jossa Espanjan ulkomaankaupan alijäämä oli 11 prosenttia, julkisen sektorin alijäämä kävi 10 prosentissa ja se nyt on vakiintunut noin 7 prosentin tasolle ja työttömyys on yli 25 prosenttia. Markkinaongelmat tekivät mahdolliseksi, mahdottomaksi talouden rahoittamisen ja korot nousivat niin korkealle tasolle, ettei tilanne enää ollut kestävä. Meidän piti laatia tiukka sopeuttamissuunnitelma marraskuun 2011 vaalien jälkeen. Ja sen jälkeen Espanjan kansanpuolueen selkeä enemmistö parlamentissa ryhtyi supistamaan julkista alijäämää ja samalla se laati suunnitelmia, jotka mahdollistavat kilpailukyvyn paranemisen. Mielestäni Tällä tavalla on saatet, saatu muutettua työmarkkinoita, koulutusjärjestelmää, julkista hallintoa, hyödykkeiden ja palveluiden markkinoita, ja se on vahvistanut myöskin rahoitusjärjestelmää. Espanja on saanut takaisin kilpailukykyään, luottamusta kansalaisilta saatu takaisin. Kyse ei enää ole pelkästään EUn tai euroalueen vakaudesta – ja lisäksi vuoden 2014 kasvunäkymät ovat parantuneet huomattavasti, kuten eilen kansainvälinen valuuttarahastokin vahvisti. Espanja on siirtynyt taantumasta pois. Edellisellä vuosineljänneksellä kasvu oli 0,1 prosenttia ja vuonna 2013 työttömien määrä vähentyi 147 000 henkilöllä korot ovat, korkoerot ovat laskeneet 200 peruspisteeseen ja näin ei ollut käynyt toukokuun 2011 jälkeen. Ulkomaiset investoinnit ovat lähes kaksinkertaistuneet ja Espanjan vienti oli hyvin dynaamista ja sen vuositason kasvu oli 6,2 prosenttia. Näin ollen me katsomme, että euromaiden pitää ponnistella enemmän uudistusten osalta ja meidän kaikkien on puhallettava yhteen hiileen. Meidän pitää olla finanssipolitiikan vakauttamisen suhteen hyvin tiukkoja ja julkinen alijäämä pitäisi jäädä noin kolmen prosentin tasolle. Meidän ei pidä ajatella, että euro takaa tasapainoisen kasvun tai samantyyppiset korot eri maissa – Me olemme jo nähneet, että tämä ei pidä paikkaansa. Me katsomme, että kriisin kokemuksista on opittava, jotta olemme tiukempia talouspolitiikan toteutumisen suhteen eri maissa. Ja meidän täytyy jatkaa uudistustoimia. Henkilökohtaisesti en voi ajatella, että Eurooppa olisi talousalue ilman tulevaisuutta. Jos me toimimme oikein, millä on valtavaa kasvupotentiaalia ja tällä tavalla hyvinvointivaltio luo yhteenkuuluvuutta ja se taas tukee kasvua. Espanjassa me katsomme, että jos eurooppalaiset poliitikot yhdessä etenevät oikeaan suuntaan, niin saamme aikaan kasvua ja meistä voi tulla yksi voimakkaimmista alueista läntisessä maailmassa. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitos. Kiitoksia kovasti ja nyt Dimitropoulos saa puheenvuoron jälleen kerran. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πάνε σχεδόν έξι χρόνια από το ξέσπασμα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Kiitoksia. Niin, äh, seitsemisen vuotta sitten kriisi alkoi ja edelleenkin äh, taloustilanne on aika hankala. Monet maat ovat edelleenkin kriisissä. Monissa maissa nuorisotyöllisyys on sietämätön ja työllisyys yleensäkin, työttömyys yleensäkin on hankalissa lukemissa. Viimeksi kuluneen puolentoista vuoden aikana Kreikka on kuitenkin elvyttänyt talouttaan ja on onnistunut aikaansaamaan uudistuksia useillakin sektoreilla, joten vuodesta 2009-2013 tilanne on edelleenkin hankala verrattuna muihin OECD-maahan, mutta me olemme kuitenkin saaneet alijäämää vähennettyä. Olemme saaneet alijäämää vähennettyä merkittävällä tavalla. muut maat ovat jo ennakoineet, että meidän BKT tulee nousemaan tänä vuonna. Kaksi kolmannesta niistä toimista, joita meillä on suostettu, on jo, ovat jo toteutumassa. Me olemme myös nostaneet verotusta eri uudistusten kautta, muun muassa – eläkeuudistuksen kautta olemme saaneet aikaan parannusta. Olemme erityisesti korkeimpia eläkkeitä saaneet muutettua ja eläkeikää on muutettu. Eli tämä on parannus ja meillä on myös uusi järjestelmä julkisia palkkoja silmällä pitäen. Ja mitä tulee ylipäänsä näihin uudistuksiimme, niin me olemme saaneet vähennettyä työttömien lukumäärää ja me olemme myös terveysalaa uudistaneet niin, että olemme yhdistäneet kahdeksan eri ö, sosiaaliturvarahastoa, olemme järkiperäistäneet sairaaloiden toimintaa ja myös ö, apteekitoimintaa. Eli <clears throat> kaiken kaikkiaan sosiaaliturvajärjestelmää on uudistettu sosiaalitukijärjestelmää on uudistettu ja olemme myös ryhtyneet toimiin pitkäaikaistyöttömyyden saralla. Tällä hetkellä meillä on paremmat valvontajärjestelmät ja oikaisujärjestelmät silloin, kun ongelmia on ilmennyt. Voisin luetella tässä pitkänkin luettelon uudistuksia, me olemme kuljetus- ja liikennepalveluja vapauttaneet ja niin edespäin. Mutta tästä kaikesta huolimatta me, vaikutukset ovat olleet melkoiset viime vuosien uudistusten seuraukset ovat olleet myös kielteisiä ja OECD pitää Kreikkaa nykyisin sellaisena maana, jossa uudistuksia kyllä on saatu aikaan, mutta seuraamuksetkin ovat olleet hälyttäviä. Viime vuonna taantuma oli melkoinen edelleenkin. Ja perheiden tulotaso laski jopa 40 prosentilla ja työttömyyskin oli vielä parinkymmenen prosentin kieppeillä. Nuorisotyöttömyys vielä pahempi. Me tarvitsemme, me, myös meidän yrityksemme tarvitsevat käteistä rahaa, joten tämä kirvoittaa useita kysymyksiä. Täytyy pohtia, mitkä olisivat parhaat suositukset elvyttää tilannetta. No eihän mitään parasta reseptiä ole. Kaikki on riippuvaista taloudellisesta tilanteesta, kunkin yhden maan taloudellisesta tilanteesta. Ei voida tuputtaa kaikille samaa reseptiä. No, on tärkeää, että jokainen maa itse voi toteuttaa taloudellista kuria, tiukkuutta, ja, mutta on otettava myös huomioon yhteiskunnalliset vaikutukset. On tärkeää, että parannetaan myös luoton antomahdollisuuksia yrityksille. Kussakin maassa on omat omintakeiset ö, ominaisuutensa, jotka on otettava huomioon. Euroopan unioni voi varmasti myötävaikuttaa äh, siihen, että eri maat voivat äh, päästä taas kasvun tielle ja saada uusia työpaikkoja. On varmasti hyvä, että että, että, että PK-yritys, äh, anteeksi, keskuspankki ja kansalliset keskuspankit voivat alentaa korkoja. On myös tärkeää, että maat pääsevät käsiksi rakennerahastojen varoihin – erityisesti sellaiset maat, joilla edelleen on ongelmia ja jotka ovat toteuttamassa rakenneuudistuksia. Mitä tulee jäsenvaltioihin, on sellaisia, joissa edelleenkin, jotka ovat edelleen taantumatilanteessa ja jossa työttömyys jyllää, joten tulisi ryhtyä toimiin, jotka luovat paremmat olosuhteet kasvulle. Tämä on koko Euroopan etujen mukaista. Siksi kun ryhdytään poliittisiin toimiin, niin niiden täytyy aina tähdätä siihen, että kohesiota parannetaan niin, että jokainen saa mahdollisuuden kehittyä, niin että voimme täyttää 2020 strategian tavoitteet. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Yritän vielä kehottaa ihmisiä tässä käyttämään puheenvuoroja. Theodor Stojan, saatte puheenvuoron. Te olette kovin aktiivinen ollut näissä asioissa. Uh, uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Itse olin ennen Romanian valtionvarainministeri ja neuvottelin useista sopimuksista. Niillä tavalla uudistettiin Romanian taloutta kansainvälisen valuuttarahaston avulla. Olen täysin samaa mieltä kaikesta, mitä edeltäjät sanoivat. Jokainen maa on erilainen, mutta siitä huolimatta poliitikot eivät tunnu ymmärtävän, että kun on ongelmia taloudessa, silloin menettää kilpailukykyään. Silloin joutuu liian suureen velkoihin ja silloin täytyy tehdä sopeuttamistoimia, jotka ovat kivuliaita. Millään tavalla tätä sopeuttamisprosessia ei pysty korvaamaan. Ja se, mitä Euroopan parlamentissa on tehty ja myöskin muissa toimielimissä, Me osoitimme solidaarisuutta, mutta siihen liittyy myöskin vastuullisuutta ja tilivelvollisuutta. Ongelma kaikissa sopeuttamisohjelmissa on se, että maalle pitää antaa riittävästi aikaa, jotta se voi toteuttaa toimia, joista on hyötyä kilpailukyvyn palauttamiseksi. myöskin luotonantajien pitäisi antaa valtiolle riittävästi aikaa, jotta ne pystyvät saamaan tasapainoon yhtäältä maksusitoumukset ja toisaalta sitten todelliset mahdollisuudet suorittaa maksuja. Ikävä kyllä tämä prosessi, joka kesti useita vuosia, niin kaikki ei mennyt ihan niin kuin piti. Me emme kunnolla pystyneet arvioimaan kyseisen maan maksukykyä ja sitten vaatimuksia, jotka liittyivät maksujen järjestelyihin. Toisinaan tätä prosessia pitäisi sitten kesken kaiken muuttaa ja uusia resursseja piti lisätä. Olette ehkä huomanneet, että koko tämä keskustelu tästä mietinnöstä Euroopan parlamentissa, ja Troikkahan liittyy myöskin tähän kysymykseen, ja meillä on ollut ongelmia kunnioittaa demokratiaa ja maiden suvereenisuutta. Ja on nyt hyvä, että näistä asioista puhutaan, mutta ei saisi unohtaa, että maa, joka ei pysty saamaan luottoa kohtuullisella korolla, joutuu toteuttamaan näitä mukauttamistoimia. Kiitos. Kiitoksia. Nyt Espanjan kongre- kongressin edustaja saa puheenvuoron. Ah, Gracias. Eh, de una manera... Kiitoksia. Ihan lyhyesti, minä olen hyvin huolissani siitä, mistä on puhuttu tästä maallisesta taloudesta, eli Euroopan talous Japani on tulossa maallisemmaksi. No, rakenneuudistukset pitäisi yhdistää kunkin maan taloussykliin, ja se pitäisi yhdistää myöskin finanssipoliittisen vakauttamiseen. Yksi esimerkki. Jos tehdään työmarkkinauudistus, kuten Espanjassa on tehty. Siihen liittyy se, että irtisanomisista tulee edullisempaa ja las, palkat laskevat, niin silloin se vaikeuttaa finanssipoliittista vakauttamista. Eli meidän pitää ottaa nämä olosuhteet huomioon. Kaikki toimet ja kaikella politiikalla voidaan päästä kriisistä ulos, mutta jotkut toimenpiteet saattavat monimutkaistaa finanssipoliittista vakauttamista. Meillä pitää olla riittävästi aikaa kutakin toimenpidettä varten. Ja tämä on tärkeä ajatus. Ei tämä ole minun ajatukseni. Tämä on selkeä kanta, joka esimerkiksi kansainvälisessä valuuttarahastossa on. Siellä on korostettu näitä erityisolosuhteita. Ja sitten meidän täytyy katsoa hyviä käytänteitä, miten voidaan toteuttaa tehokkaasti politiikkaa niin, että saadaan aikaan kunnon tuloksia. Sitten toinen ajatus liittyy finanssipoliittiseen vakauttamiseen. Haluaisin puhua enemmän ohjelmista, keskipitkällä aikavälillä, jotka liittyvät finanssipoliittiseen vakauttamiseen, jotka ovat uskottavia, joita voidaan arvioida, kun katsotaan tuloja, ei pelkästään menoja. Ja meidän pitäisi arvioida niitä viranomaistasolla riippumattomasti, siis todella riippumattomasti, hallituksista riippumatta. Eli niiden pitäisi olla pikemminkin riippuvaisia parlamentista kuin hallituksesta. Ja sitten taas veroviranomaisten pitäisi olla enemmän yhteydessä hallitukseen kuin parlamenttiin. Finanssipolitiikan vakauttamisen tulee olla uskottavaa, koska jos ajatellaan vaikka 2013, niin niistä kaksi tietoa. Hallituksella oli alijäämätavoitteita 3,8 prosenttia vuodelle 2013, mutta viime vuoden syyskuussa, kun otettiin huomioon rahoitusapu, niin alijäämä oli 10,3 prosenttia. Ja sitten toinen tieto, velkataso. Valtion velka on kasvanut 20, lähes 23 prosenttiyksikköä bruttokansantuotteesta ja kahdessa vuodessa tämän lähes 30 prosenttiyksikköä. Tämä on nyt tärkeä hetki ja olen nyt innoissani tällä hetkellä, koska Eurooppa voi nyt saa aikaan muutoksia ja sen täytyy toteuttaa muutoksia. Meidän täytyy toimia tässä hyvin. Jos me toimimme tehokkaasti, niin Eurooppa voi selkeämmin selvitä kriisistä, luoda työpaikkoja ja meillä voi silloin tavoitteena olla myöskin solidaarisuus. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt Hollannin senaatista äh, van der Linden. Mevrouw voorzitter. Puheenjohtaja. Jäsenvaltioissa on liikaa sellainen käsitys, että tämä kolme prosenttia tulee Brysselistä. Kuitenkin se on jäsenvaltioiden oma asia sen vuoksi, että jäsenvaltiot ovat itse määritelleet, että tämä kolmen prosentin kiinni pitäminen on kansalaisille, työllisyydelle, vakaudelle ja kilpailukyvylle tulevaisuudessa se kaikkein paras lähestymistapa. Joten olkaamme tässä nyt hieman varovaisia, että me emme anna kansalaisille sellaista kuvaa, että kysymys on kansallisen suvereenisuuden rikkominen, vaikka kansa tai maa itse on tästä päättänyt. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kansalaiset pitävät jäsenvaltioiden omaa päättämismahdollisuutta rajallisena, että kaiken pitää tapahtua tämän kolmen prosentin puitteissa. Ja tarkoittaako tämä sitä, että meillä on ollut oltava juridisia sopimuksia? Ei, koska nyt on kysymys poliittisesta sitoumuksesta. Ei voi olla niin, että tulevaisuudessa jäsenvaltiot poikkeavat tästä, koska se tehdään muiden jäsenvaltioiden kustannuksella. Eli meidän tulevaisuudessa täytyy itse huolehtia siitä, että kansalliset parlamentit yhdessä Euroopan parlamentin kanssa huolehtivat siitä, että jäsenvaltioiden sitoumuksista huolehditaan. Koko tämä suverenisuus keskustelu on keskustelu, jota käydään jäsenvaltioissa usein väärin perustin koska me emme ole täysin suvereeneja. Suvereenisuus merkitsee myös sitä, että itse päätät kaikista asioista, että voit sanoa kansalaisille, että me voimme tehdä päätökset ja ne päätökset, joita me teemme, vaikuttavat siihen, mistä te puhutte. Tämä on tietyillä sektoreilla ohitse mennyt aikaa. Esimerkiksi äh, valuuttaunioni ja kauppapolitiikka ovat tällaisia alueita. Ja sen vuoksi meidän pitää puheenjohtaja huolehtia siitä, että emme tavallaan tue populisteja piilottelemalla todellisuutta. Jäsenvaltiot ovat itse tämän määritelleet, koska he ovat sitä mieltä, että se on kaikkein parasta Euroopan kansalaisille ja myös omille kansalaisilleen tulevaisuudessa. Sen vuoksi puheenjohtaja meidän on tehtävä selväksi kansalaisille, että meillä näissä puitteissa on kansallista pelivaraa, mutta se pelivara on hieman rajallisempaa. Ja meidän tulee huolehtia myös siitä, että kun me puhumme suvereenisuudesta, että me emme herätä sellaista kuvaa, että me päätämme itse kaikista omista asioistamme. Ei, me olemme Eurooppana sidoksissa toisiimme ja riippuvaisia toisistamme. Ja yhden jäsenvaltion toimenpiteet aiheuttavat seuraamuksia toiseen jäsenvaltioon. Ja sen vuoksi on hyvä, että nyt tällä viikolla kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin jäsenet tapaavat, jotta me voimme yhdessä huolehtia siitä, että kannamme vastuuta tulevaisuudesta ja tulevaisuuden politiikasta. Kiitos. Uh, uh, Kiitoksia kovasti. Nyt Euroopan parlamentin Sanchez, olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin nyt puhua näistä hyvistä käytänteistä ja pidän hyvänä Vicente Martinezin puheenvuoro oli hyvä, kun hän puhui Espanjan tilanteesta. Mielestäni kun me mietimme hyviä käytänteitä, niin ehkä meidän pitäisi korostaa tiettyjä seikkoja, joita ei ole riittävästi tuotu esille – Ensinnäkin jäsenvaltiot ovat nyt hyvässä tilanteessa, jotta ne pystyvät vastaamaan suuriin haasteisiin, joita on edessä. Ensinnäkin kun on sisäisiä kysymyksiä, kun on periaatteellisia poliittisia kysymyksiä, meidän pitäisi välttää sitä, että meillä on vain osittaista toimintaa sen suhteen, miten kriisiä on hoidettu kriisi olisi voitu estää raha- ja finanssipolitiikalla, jos olisi ollut tiukempaa. Ja meidän täytyy nyt vähän tarkistella näitä kantoja, joita meitä on ollut näissä kysymyksissä eri tahoilla. Lisäksi haluaisin korostaa sitä, että Espanja on maa, jossa on ollut tiukkaa leikkauspolitiikkaa kriisin jälkeen, mutta se kuitenkin teki sen niiden sitoumusten pohjalta, joita on tehty. Ja tällä tavalla on toteutettu näitä uudistuksia kansainvälisen sopimuksen puitteissa. Ja tällainen kansainvälinen sitoumus on tärkeä, jotta voidaan ymmärtää, minkä tyyppisessä taloudessa me nyt elämme. Myöskin Euroopan kannalta meidän täytyy oikealla tavalla arvostaa kahta asiaa, joita on tehty viime kuukausina ja jotka ovat tehneet tästä itse aiheutetusta taantumasta nyt, ja se oli seurausta järjettömästä politiikasta. Keskuspankki on antanut tukea, se on seurannut muutosten tahtia ja tämän avulla on päästy taantumasta eroon. 2011 2000 alussa Espanjassa taantuma oli kaikkein pahin Espanjan historiassa sisällissodan jälkeen. Ja on selvää, että meillä on selkeitä tavoitteita, joita pitää käsitellä alijäämän suhteen. Meillähän on vaikeuksia toteuttaa kasvu- ja vakaussopimuksen tavoitteen. Meillä on makrotalouden ongelmia. Olemme kaukana vielä 2020 tavoitteesta. Ja tästä syystä haluaisin sanoa, että meidän pitäisi nyt ensin kantaa vastuumme, koska emme voi sallia sitä, että meillä olisi menetetty sukupolvi. Ja tämä on hyvin laajamittainen ponnistus, ja se onnistuu ainoastaan, mikäli ymmärrämme todellisuuden ja samalla pidämme kiinni sitoumuksistamme, jotta voimme toimia kestävällä tavalla. Eli se, että puhutaan pelkästään suhdanteista, ei nyt riitä. Meillä on viisi suurta tavoitetta, jotka liittyvät finanssipolitiikkaan, luottoihin, rakenneuudistuksiin, sosiaalikysymyksiin ja hallintoon. Meidän täytyy toteuttaa nämä tavoitteet yhdessä. Finanssipolitiikassa joidenkin jäsenvaltioiden, ainakin Espanjan, on, te- on täytynyt tehdä merkittäviä uudistuksia, mutta samalla meidän täytyy muistaa, että kyse ei ole pelkästään kasvusta, vaan kyse on kasvusta, jonka avulla voidaan saada aikaan finanssipoliittista vakauttamista. Yhdysvalloissahan on toimittu tehokkaasti ja meidän täytyy tälläkin puolella Atlantia toimia samalla tavoin. Sitten luotonanto. On tärkeää, että pankkiunionia täydennetään ja jäsenvaltioiden tulee miettiä, otetaanko käyttöön järjestämättä vasta vuonna 2026, koska se nyt ei ole mikään nopea reaktio. Meillä on rahasto, joka täytyy ottaa käyttöön, mutta jos se on vasta 2026, niin se ei nyt vaikuta tähän tilanteeseen. Eikä myöskään pidä liian nopeasti yksityistää pankkisektoria, koska usein siitä koituu sitten tappioita veronmaksajille, ja tätä asiaa täytyy analysoida. Sitten rakenneuudistukset. Meidän täytyy muistaa, että rakenneuudistuksia pitää toteuttaa ja siksi meidän täytyy olla järkeviä lainsäädännössä. Emme voi tehdä rakenneuudistuksia ilman, että Euroopan tasolla varmistetaan riittävät investoinnit. Ja tästä nyt vielä ei Euroopan tasolla ole riittävästi keskusteltu. Sosiaalikysymyksissä jäsenvaltioiden tietysti täytyy toteuttaa uudistuksia, mutta uudistuksissa pitää edistää työpaikkojen syntymistä ja siksi meidän täytyy joustavuudella ottaa huomioon työajat, palkka, solidaarisuus sen sijaan, että tuhotaan lisää työpaikkoja. Ja Euroopan tasolla pitäisi olla minimistandardeja, kun ajatellaan sosiaalikysymyksiä. Ja sitten hallinnon uudistus. meidän pitää saada aikaan poliittinen sopimus ja se nyt pitäisi saada aikaan. Antolin, I'm sorry I had to be... Niin, valitettavasti joudun nyt tulemaan tässä hiukan lujana, mutta kaksi minuuttia on maksimipuheaika. Meillä on jonkin verran aikaa tietysti tarvatakin, mutta haluan suhtautua kaikkiin tasapuolisesti – nyt sitten Edward Cicluna on Maltan valtiovarainministeri ja tämän valiokunnan entinen jäsen, joten haluan toivottaa Edwardin tervetulleeksi uudelleen. Saat puheenvuoron. Kiitoksia Sharon. Puhun nyt tässä oman maani ministerin roolissa. En, me, en siinä roolissa, jossa puhuin täysistunnossa. Niin Troikan legitimiteettiin liittyen – Meiltä menee aika monessakin asiassa puurot ja velit sekaisin. Ne pitäisi pitää erillään, jos haluamme selkeän käsityksen asioista. Ensimmäinen liittyy siihen, tehtiinkö virheitä. Ja kyllähän niitä tehtiin. Ja tämä ei riipu siitä, oliko IMF mukana tässä troikassa vaikka ei koska jos, halut, jos tavoitteet olivat liian optimistisia, eli että ää, tiukkuuspolitiikka ei vaikuttaisi investointeihin tai BKT, niin sehän vaikutti, niin kyllähän e, IMFn ää, toiminta kaikissa maissa on ollut sellaista, että ää, vaihtokursseja on devalvoitu ja on jouduttu suhtaa, turvautumaan äm, ulkoiseen kelluttamiseen ja niin edespäin. No, mutta ä, kaikki tämä mukaan luettuna se, että ei otettu huomioon yhteiskunnallisia vaikutuksia ja työttömyyttä ja vastaavaa, niin seuraamukset olivat sellaisia, että niitä oli vaikea ennakoida. Ne olivat ennen näkemättömiä ja puuttui tietotaitoa maailmanlaajuisesti siitä, miten tällaisiin asioihin pitäisi puuttua, eivätkä ekonomistit löytäneet oikeita lääkkeitä oikeaan aikaan. Joten mielestäni meidän ei pitäisi näitä virheitä sekoittaa siihen, oliko troikka legitiimi vai ei. Toinen kommenttini liittyy euromaiden ongelmaan, eli siihen, että ne menettivät määräysvaltaansa kansainvälisiin instituutioihin ja USA nähden. No, tällaistähän tapahtuu kaikkialla. Kuka tahansa ihminen, perhe, firma tai maa, joka on vararikon partaalla, menettää uskottavuutensa ja, ja vaikutusvaltaansa luotonantajaan tai pankkiin tai nähden tai ei pysty vaikuttamaan niihin ehtoihin, millä luotonantaja haluaa saada rahansa takaisin. Eli se, että vaikutusvalta menetetään, ei silläkään ole mitään tekemistä legitimiteetin kanssa. Se on ihan, asiat vain ovat näin silloin kun puhutaan rahoitusasioista, niin ei silloin ole mitään demokraattista sananvaltaa. Jos on vararikon partalla, niin menee vaikutusvaltakin luotottajaan. Ja nyt sitten itse legitimiteettiin. No, tietenkin. Jos oikeus oikeusistuimen eteen joutuu, niin haluaa tietty, että tuomioistuin on oman maan tuomioistuin eikä vieraan maan tuomioistuin. Se on ihan normaali. Ja vaikka oikeus on oikeutta, niin äh, kyllähän sitä on syytä olettaa, että oma kansallinen tuomioistuin ymmärtää sinua paremmin kuin ulkomaalainen tuomioistuin. <clears throat> Näin vain on. Eli jos ehtoja langetetaan, ja niinhän tehtiinkin, niin tietysti mieluisampaa on se, että instituutio, troikka tai mikä tahansa troikka tai muu konstellaatio olisi lähempänä kotipuolta, eikä olisi kansainvälinen taho tällaisissa oloissa. Eli me haluamme käsitellä näitä asioita erillään toisistaan. Ja niin pitääkin tehdä, jotta voimme määrittää, oliko troikka legitiimi vaikka ei. Mitä suosituksiin tulee, niin kyllä, suositusten täytyy olla sellaisia, että ihmiset ymmärtävät ne. Ja olen yhtä mieltä siitä, että enemmän legitimiteettiä olisi tullut liittyä siihen, miten ohjelmamaiden kansalaiset näkevät Troikan. Kiitoksia kovasti, Edward. Sitten Kroatiaan edustajaa Ekon valiokunnassa. Malic, olkaa hyvä. Zahvaljujem predsjedavajuća. E, Republika... Kiitoksia puheenjohtaja. Kroatiassa on liiallista alijäämää. Ja tärkeää minulle Kroatian edustajana on se, että nyt katsotaan, millaisia mekanismeja EU:ssa on. Meillä on Euroopan talouden ohjausjakso, ja sen avulla voidaan ryhtyä pitkän aikavälin rakenteellisiin toimiin, joiden avulla voidaan vastata kysymykseen, millä tavalla voidaan saada lisää investointeja, miten voidaan vähentää työttömyyttä. Mutta me kaikki tiedämme vastaukset näihin kysymyksiin. Ongelmallista on se, millä tavalla näitä ratkaisuja voidaan käytännössä toteuttaa. Jos haluamme lisää investointeja, meillä pitää olla varma ilmastointi-ilmapiiri. Jos haluamme lisätä vientiä, meidän on lisättävä kilpailukykyä yrityksissämme. Samaten meidän on löydettävä uusia rahoituslähteitä pk-yrityksille. Eli kyllä me tiedämme vastaukset näihin kysymyksiin, mutta emme tiedä, miten niitä voitaisiin käytännössä toteuttaa. Siksi meidän täytyy vaihtaa hyviä käytänteitä, kuten täällä tänään. Kun nyt puhutaan liian suuren alijäämän menettelystä, niin meidän pitää saada nopeasti aikaan tuloksia. Ja kaikki toimenpiteet voivat olla sekä myönteisiä että kielteisiä, Esimerkiksi hyvin usein halutaan alentaa julkisen alan palkkoja, koska tällä tavalla voidaan supistaa alijäämää lähes välittömästi. Mutta samalla vähennetään yksityisen sektorin palkkoja ja silloin yritykset ovat vähemmän kilpailukykyisiä. Ja jos palkkoja alennetaan enemmän kuin kohtuullista, niin silloin on vähemmän työntekijöitä ja se vähentää kilpailukykyä eikä lisää sitä. Eli meidän täytyy näitä kysymyksiä tarkastella ja miettiä, miten näitä toimia voidaan toteuttaa, jotta niistä saadaan toivottuja tuloksia. Mielestäni Alankomaiden esimerkki on erittäin hieno. Meidän pitää tehdä yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan aloilla, jotta saamme aikaan tehokkaita uudistuksia ja jotta pystymme vahvistamaan hallinnollisia yksikköjä luomalla ja toteuttamalla tehokasta hajauttamista. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Seuraava Ekon valiokunnan espanjalainen jäsen. Olkaa hyvä. Sharon. Kiitoksia Sharon. On hienoa, että olemme siirtyneet nyt vääränlaisesta keskustelusta, eli säästötoimista, nyt kasvuun. Kaikki olemme samaa mieltä siitä, että meidän pitää parantaa taloutta, jotta saamme aikaan kasvua Euroopassa. Kollegamme Saura sanoi, että meidän täytyy parata riittävästi aikaa, ja juuri näin Espanjan hallitus on toiminut. Tällä lainsäädäntökaudella Hallitus on saanut aikaan sen, että olemme saaneet lisäaikaa, jotta pääsemme alijäämätavoitteeseen. Ja tämä osoittaa, että maahamme luotetaan tällä hetkellä EU:ssa. Olemme samaa mieltä siitä, että meidän täytyy myöskin edistää kasvua, ja tähän liittyy nyt kaksi kysymystä. Uudistukset josta eilen keskusteltiin. Meidän pitää jatkaa uudistuksia. Monissa EUn jäsenvaltioissa näitä toteutetaan. Ja ne, jotka ovat vastahakoisempia, niiden on aloitettava ne, tai muuten ei käy hyvin. No sitten eilen puhuttiin myöskin siitä, että yritysten luonton saatti, erityisesti pk-yritysten luoton saanti, Näiden olosuhteiden pitäisi olla samanlaisia EU:ssa ja tämä nyt on suuri haaste, joka meillä on tänä vuonna. PK-yritykset ovat kasvun moottori, se on selvää. Ja tästä syystä ratkaisu ei ole pelkästään kansallinen, vaan lähinnä eurooppalainen, koska, mutta rahoitusmarkkinat ovat sirpaloituneet Euroopassa ja kun katsotaan komissiota, jäsenvaltioita, Euroopan keskuspankkia, Euroopan investointipankkia, niin niiden pitäisi kaikkien puhaltaa yhteen hiileen, mutta näin ei kuitenkaan tällä hetkellä ole. Mutta ehkä seuraavina viikkoina tai kuukausina tämä orkesteri saamaan toimimaan yhdessä ja pikkuhiljaa luotonsaanti alkaa helpottua. Ja Antonio puhui tästä pankkiunionista. Se auttaa luotonsaannissa, mutta Tämä on keskipitkän ja pitkän aikavälin ratkaisu. Nyt lyhyellä aikavälillä tarvitaan Euroopan investointipankin vahvempaa toimintaa ja samoin Euroopan keskuspankin toimintaa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt Italian budjetin val- talousraviovaliokunnan senaattori, olkaa hyvä. Yes, thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Mehän keskustelimme eilen ja tänäkin aamuna olemme keskustelleet siitä, että haluamme avata uuden vaiheen Euroopassa. Saa, haluamme saada uuden ta- talouden suunnan ja taloudellista kasvua ja sitä varten tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia. Jos, jotta voisimme välttää pettymyksiä tulevaisuudessa, niin meidän täytyy selvittää, mikä on taloudellisen kasvun ja rakenneuudistusten välinen ero. Kyllä me tarvitsemme rakenneuudistuksia Euroopassa. Tämä alue tarvitsee nopeampaa tuottavuutta ja kasvua, ja muun muassa se edellyttää joustavampia kilpailukykyisempiä markkinoita. Mutta tähän on syytä lisätä, että rakenneuudistukset yksinään eivät vielä ole omiaan saavuttamaan tämänkaltaisia tuloksia lyhyellä aikavälillä tällaiset uudistukset pikemminkin nutistavat kysyntää. Eli rakenneuudistukset parantavat kilpailukykyä kahdella keinolla. Ensinnäkin siksi, että työvoima toimii alhaisen tuottavuuden sektorilla, mutta se siirretään korkean tuottavuuden sektorille, mutta me tarvitsemme molempia prosesseja. Entäpä jos kysyntä tukahtuu, kuten Euroopan reuna-alueilla on tapahtunut, se, että työvoima siirtyy korkeamman tuottavuuden sektorille, niin sehän toimii kyllä aika heikolla tavalla. Eli meille jää vain ai, ensimmäinen vaikutus, eli viemme työvoiman pois alhaisen tuottavuuden sektorilta, mutta loppujen lopuksi työttömyys vain pahenee. Eli meidän tulisi selkeästi korostaa sitä, että jotta saisimme enemmän taloudellista kasvua koko Euroopan tasolla, niin sen tulisi perustua toisaalta rakenneuudistuksiin, mutta sen lisäksi tarvitaan myös kolme muutta komponenttia, jotka liittyvät kysynnän lisääntymiseen symmetristä makrotalouden kasvua. Tarvitsemme tehokkaan pankkiunionin, se on tärkeää. Ja kolmanneksi tarvitsemme investointeja EU-ssa ja kansallisestikin, jotta saamme kasvua. Me emme voi jatkuvasti vain toistaa, että rakenneuudistus, rakenneuudistus eikä muuta, koska epäilen, että loppujen lopuksi meille jää vain alhaisen tuottavuuden sektori, joka on tehoton, mutta ei kasvua. Kiitos. Thank you. Kiitoksia kovasti. Sitten seuraava Ekon jäsen Marian Täissen. Ja, dank eh, voorzitter. Kiitos eh, puheenjohtaja. Puheenjohtaja, jos me puhumme fiskaalisesta konsolidoinnista ja rakenteellisista muutoksista, niin silloin suverenisuus ei ole koskaan kaukana. Me olemme tänä aamuna kuulleet useita kollegoita tästä ja se tuli esiin myös eilisissä keskusteluissa. Kyllähän minä tiedän, että monissa maissa, missä pitää tehdä vaikeita ratkaisuja ja päätöksiä, niin silloin Euroopan tekemät päätökset johtavat aikamoiseen painostukseen ja että ponnistelut ovat myös aikamoisia. Mutta pyytäisin, että kansalliset edustajat myös huolehtisivat siitä, että ei pidä antaa sellaista kuvaa ikään kuin kaikki se, mitä Euroopassa yhdessä päätetään, että se tavallaan esitellään kansalaisille niin, että Eurooppa käski Ihan kun tehtäisiin sellainen, tai annetaan sellainen kuva, että Eurooppa olisi ulkomaa. Meidänhän täytyisi joka maassa voida sanoa, että Eurooppa on meidän suurin kotimaamme. Ja että Eurooppa ei ole sellainen, jossa luovutaan täysin suvereenisuudesta, vaan jossa me jaamme suvereenisuuden ja suvereenisuus ja jakaminenhan on tärkeä osa Euroopan integraatiota. Me olemme yhdessä päättäneet, että me haluamme tehdä tiettyjä päätöksiä, jotta voimme toimia tehokkaammin ja antaa paremmat tulokset meidän kansalaisillemme. Joten minä todellakin vetoaisin kansallisten parlamenttien kollegoihin, älkää koskaan sanoa, että Eurooppa käskee, Euroopan takia on pakko, koska se ei saa euro Euroopan kansalaisia Euroopan puolelle. Pyytäkää enemmänkin ymmärtämystä, tai selittäkää ihmisille, että se paine, mitä Euroopan puolelta tulee, voisi kuitenkin olla myös avuksi. Ei aina ole helppoa tehdä vaikeita päätöksiä. Joissain maissa on tehty todella vaikeita päätöksiä ja niistä seuraamuksia vieläkin kannetaan harteilla, mutta ihmisille täytyy selittää, että tällä tavalla pyritään auttamaan ihmisiä pysymään oikealla polulla. Eikä tämä luonnollisestikaan estä sitä, ettemmekö me voisi arvioida omaa politiikkaamme. Meidän täytyy korjata sitä, muuttaa sitä siellä, missä se on välttämätöntä. Meidän täytyy huolehtia myös oikeista aikatauluista, mutta meidän ei tule tehdä sitä sellaisessa ilmapiirissä, että Eurooppa vastaan jäsenvaltiot, jäsenvaltiot vastaan Eurooppaa. Ei vaan, tämä on yhteinen taistelu. Meidän tulee tehdä tämä yhdessä. Eli ei saa olla niin, että tässä tavallaan riidellään niiden maiden kesken ne maat, jotka ovat solidaarisia ja antavat solidaarisuutta ja ne, jotka ottavat vastaan tätä solidaarisuutta. Ei vaan meidän täytyy yhdessä pyrkiä parantamaan taloutta, kestävää taloutta, kasvua ja työpaikkoja. Tämän halusin vain tässä tuoda esiin, koska minusta tämä ajatus tästä suvereenisuudesta täytyy pitää oikeana. Ja että kaikilla on omat oikeudet, mahdollisuudet ja velvollisuudet, oli sitten millä tasolla tahansa. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt ei ole puheenvuoropyyntökortteja, joten palaan panelisteihimme. Annan ensin puheenvuoron Koralle. Haluatko käyttää puheenvuoron? Dank wel. Ik denk dat we een hele interessante... Kiitos. Tämä keskustelu on ollut äh, kovin mielenkiintoinen, mutta tästä ehkä muutamia asioita voidaan ottaa esiin. Kaikki ovat äh, yhtä mieltä siitä, että me tarvitsemme uudistuksia. Kaikki ovat siitä myös yhtä mieltä, että se on vaikeaa. Ja sen lisäksi meidän täytyy myös jatkaa sitä selittämistä, minkä vuoksi uudistuksia tehdään, että se on tärkeää meidän kansalaisillemme. Me olemme varmasti kaikki myös samaa mieltä siitä, että se mitä yhdessä maassa tapahtuu, vaikuttaa huomattavasti muihinkin maihin, meihin kaikkiin. Ja sen vuoksi meidän täytyy pyrkiä olemaan yhdessä ja yhdessä tiukkoina. Ja haluaisinkin lopettaa vetoamalla teihin niin, että miettikää myös näiden välineiden arviointia. Ne välineet, joita meillä nyt on käytettävissämme, six-pack, two-pack, mitä kaikkea niitä nyt on, niin on erittäin hyvä, että me tarkastelemme niitä ja katsomme, kuinka tehokkaita ne ovat, kuinka tehokkaita ovat meidän päätöksentekoprosessimme ja myös ne keinot, joilla me hoidamme näitä uudistuksia. Tässä minusta meillä on aikamoinen mahdollisuus, kun me vaihdamme parhaita käytänteitä. Meillä esimerkiksi Alankomaissa tilintarkastustuomioistuin tarkastelee viranomaista, sitten kulujen tehokkuutta ja oikeaa käyttöä. Ja siitä voidaan ottaa oppia myös tänne tähän hallitusten tai parlamenttien väliseen konferenssiin, jossa me keskustelemme. Me voisimme käyttää tätä myös mahdollisuutta hyväksemme ja vaihtaa hyviä ajatuksia. Uh, thank you very much and, uh, Kiitoksia kovasti. Seuraava puhuja. Eh, Kiitoksia. Olen hyvin kiitollinen tästä keskustelusta, joka on ollut hyvin rikastuttava. Kun puhutaan hyvistä käytänteistä, niin se on mielestäni hyvin keskeistä, kun ajatellaan sitä, mitä voidaan oppia muista maista, miten on toimittu eri maissa, EU:ssa. Me voimme soveltaa toimia, joista on hyötyä itsellemme. Mutta samaten on tärkeää ottaa esille, että hyvät käytänteet tällä hetkellä ovat tarpeen, koska se, mitä yksi jäsenvaltio tekee, vaikuttaa toisiin jäsenvaltioihin. Mielestäni hyvät käytänteet eivät pelkästään ole oppimista, vaan ne ovat tarpeellinen asia, jotta me kaikki pärjäisimme paremmin. Euroopan unioni ja euro edellyttävät, että jäsenvaltioiden kasvu on huomattavaa. Edellytys on se, että me toimimme oikealla tavalla ja tässä mielessä haluaisin todeta, että Espanjassa me katsomme, että erityispiirteet jäsenvaltioissa on yhdistettävä johdonmukaiseen politiikkaan, jota on laadittu kaikille. Ja mielestäni on hyvin tärkeää, että meidän ei pidä heikentää suverensuutta, mutta EU voi kuitenkin johtaa jäsenvaltioita polulle, jolla yhdet jäsenvaltiot eivät vaarana toisten tilannetta. Ja mielestäni tämä nyt on pitänyt oppia kriisistä. Kriisi on osoittanut, että ilman suverenisuuden menettämistä meidän pitää koordinoida jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa. Myöskin haluan todeta, että Espanjan parlamentissa, kun nyt tulee Eurooppaan ja kertoo teille, millaista keskustelua on käyty Espanjan parlamentissa, kuten Sanchez Presedo totesi, esimerkiksi erilaisista julkisen alijäämän luvuista, josta Saura puhui. No ehkä tämä nyt ei ole oikea paikka käsitellä näitä asioita. Meillä on nyt näitä lukemia ja onneksi Espanjan luvut on vahvistettu Euroopassa ja myöskin Euroopan komissiossa Eurostatissa. Ja espanjalaiset puolet ovat käyneet tästä keskustelua ja Uskon, että nyt voimme sanoa, ja ehkä olette samaa mieltä siitä, että kahden viimeisen vuoden aikana Espanja on osoittautunut menestystarinaksi. Me olemme selviämässä nyt kriisistä. Ja joku opposition jäsen ehkä sanoo, että me katsomme, että tämä johtuu siitä, että asioita nyt tehdään Espanjassa oikealla tavalla. Kiitos. Uh, thank you very much. Uh... Kiitoksia kovasti. Nyt ei ole muita puheenvuoron pyytäjiä. Katselin tässä ympärilleni. Jos joku vaikkapa löysi, No, ehkä mä saamme tässä mahdollisuuden pitää pienen tauon. Öö, monet niistä asioista, joita täällä on mainittu, ovat myös Euroopan parlamentin sydäntä lähellä huolenaiheita. Öö, miten saavutetaan symmetristä sopeutusta, se on kiistanalainen kysymys. Mutta kyllä meidän jollain tavalla tähänkin kysymykseen täytyy vastata ihan hyvä näkemys oli sekin, että kuka tahansa luoton antaja asettaisi ehtoja. Tämänhän Maltan edustaja mainitsi. Ja meidän täytyy pohtia, millä tavalla parhaiten voisimme varmistaa sen, että ne, joiden täytyy ryhtyä toimiin, tavallaan ottaisivat nämä toimet haltuunsa on ymmärrettävä myös, että suuria muutoksia ei saada aikaan, jos kansalaiset eivät niitä hyväksy. Ymmärrän myös sen, että kovasti halutaan päästä sellaiseen pisteeseen, jossa jokainen voi itse hoitaa omat asiansa Euroopan unionissa sen sijaan, että kansainvälisesti puututaan asioihin. Me vedämme langat nopeasti yhteen siitä, mitä täällä on keskusteltu täysistunnon alussa, joka alkaa puolelta, eli puoli 12. Puoli 12 pidetään tämä täysistunto, jossa vedetään langat yhteen. Myös budjettivaliokunnan ja työllisyysvaliokunnan puheenjohtajat tulevat paikalle. Ja jos te ette ole kuulleet viimeisimpiä uutisia, niin tuomioistuin on päättänyt olla käsittelemättä UK-juttua, joka koskee lyhyeksi myymistä. Yksityiskohtia minulla ei, se ei ole kuitenkaan kerrottavana, niin tämä uutinen tuli vasta kolme varttia sitten. No niin, kiitoksia kovasti. Palataan puolelta asiaan.